So, good morning everybody. No niin, hyvää huomenta kaikki. Pyydän anteeksi, että olemme hiukan myöhässä. Mutta kun tänä aamuna kerran keskustelemme Mifidistä ja sain vähän tietoa Äh, viime viikolla minun piti neuvottelutiimille äh, äh, kertoa etukäteen, etteivät te olisi niin yllättyneitä niistä asioista, mitä kuulemme tänään. Minulle on ilo toivottaa tervetulleeksi herra Steven Majorin, ESMAN puheenjohtajan ja Martin Mellanin rahoitusmarkkinoista vastaavan johtajan. Hänetkin haluamme toivottaa tervetulleeksi tänne. Kuten yleensä tässä äh, äh, delegoitujen säädöstä ja täytäntöpanotoimien tarkustelussa, joka on nyt 12 ja 3 tai 4 MIFIRistä ja MIFIDistä, äh, kun nyt olemme yhteislainsäätäjiä viime vuodesta lähtien, meillä on nyt tekniset sääntelystandardit ja täytäntöönpanostandardit, tuha, yli noin 1500 sivua luettavana. Se antoi meille, Esma antoi meille paljon kotiläksyjä, mutta ähm, teimme ne, mutta odotamme vielä tietoja delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanotoimista ja toivottavasti saamme lisätietoja niistä. Aloitamme kuten aina. Kumpi aloittaa, komissio vai ESMA? ESMA tässä tapauksessa. Hyvä. Eli jos kumppainenkin maksimissaan 10, 12 minuuttia, kumpikin 5 minuuttia, no yhdessä se on sitten 10 tai kuusi Esmalle, neljä komissiolle, ihan miten vain. Steven, ole hyvä. Marcus, uh, thank you. Kiitoksia Markus, kiitos puheenjohtaja. Ajattelin tässä seitsemää minuuttia, jos se vaan sopii. Keskiarvo tavallaan 10-5 minuutin välillä. Ajattelin puhua seitsemän minuuttia. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, olen iloinen voidessani kertoa Ekon valiokunnalle siitä, miten tämänhetkinen sääntelytyö Espassa sujuu ja keskustella sisällöistä teidän kanssanne. Kuten te varmasti tiedätte, me julkaisimme syyskuun lopussa lopullisen äh, MIFIDin teknisen standardin, standardit, jotka edustavat kahden vuoden työtä. Olen tyytyväinen, että siitä, että sivuja on 900 sivua, vähän alle mitä puheenjohtaja sanoi. Siinä luodaan lisäkysymyksiä, että tarvitsee keskustella syvällisemmin kuin tässä yhteydessä on mahdollista, mahdollista. Siksi haluaisin korostaa, että ESMAn henkilökunta edelleenkin on käytettävissä. Ne selittää ehdotuksia jos näin toivotaan täällä parlamentissa. Lyhyesti kolmesta asiasta. Kaikki liittyvät MIFID 2, joka on saanut suuremman huomion, ja selitän, miten olemme tarttuneet näihin kysymyksiin lopullisessa RTS-luonnoksessa. Ensinnäkin avoimuudesta muissa kuin omassa vaimossa. Olemme hyväksyneet välineen lähestymistavan, määritellä ovatko valkakirjat likvidejä ja kiinnitämme huomiota teidän kantoihinne, joita olette ilmaisseet viime kerroilla. Me uskomme, että tämä lähestymiskanta saa aikaan tarkkuutta, sopeutuvuutta ja sen takia kattaa kaikki velkakirjat, joita voidaan pitää tällä hetkellä likvideinä. Olen tietoinen siitä, että vieläkin on jotakin huolenaiheita parametreistä, joilla arvioidaan likviditeettiä julkaisun jälkeen paitsi alle 100 000 transaktioissa, jotta määritellään näitä suuria kokoja, jotka voivat hyötyä poikkeusluvista ja lykätystä julkaisusta. Olemme selvi- Meillä on selkeät selitykset näistä kohdista, mutta haluaisin todeta, että kaiken kaikkiaan me vakaasti uskomme, että meillä on järjestelmä, joka löytää oikean tasapainon monien erilaisten intressejen ja tavoitteiden välillä. Pyritään äh, järkevään avoimuuteen Euroopan joukkolainmarkkinoilla, miten se parantaa näin toimintaansa. Haluaisin, että muistatte sen, että avoimuus, joka ei koske osakkeita, koskee monia omaisuusluokkia, erityisesti johdannaisissa. Me olemme julkaisseet laadukkaita standardeja, jotka kattaa kaikki nämä luokat erittäin yksityiskohtaisesti. Nyt haluaisin puhua positiolimitioista, Me olemme asettaneet positiolimiitit 5-35 prosentin otetaan huomioon Ekonin huolenaiheet, että aikaisemmat alemmat tasot 10 prosenttia eivät ehkä ole tarpeeksi tiukkoja, jotta voidaan käsitellä e- e- eri, eri, esimerkiksi erittäin likvidejä sopimuksia. Olen tietoinen siitä, että joitakin huolia on jäljellä siitä, onko tämä ulottuvuus liian tiukka tai tarpeeksi tiukka riippuen teidän näkemyksestä. Haluaisin kuitenkin jälleen korostaa sitä, että ESMAN on joutunut ottamaan käyttöön laajan kirjon, koska pitää ottaa huomioon e, valtava määrä erilaisia sopimuksia, joita ei ollenkaan voida verrata esimerkiksi USA-järjestelmään. Haluaisin toistaa, että ESMAn lähestymistavan pitäisi johtaa siihen, että kansalliset sääntelijät asettavat tiukkoja rajoja silloin, kun rajoja tarvitaan. Samalla kuitenkin ollaan vähemmän tiukkoja siellä, missä se on sopivaa, jotta voidaan säilyttää likviditeetin minimitasot sitten lopuksi haluaisin lyhyesti mainita oheispalvelutestin, joka tietenkin on paljon keskusteltu aihe. Haluaisin toistaa, että ESMA yritti suunnitella tämän testin varovaisella käytännöllisellä tavalla ottaen huomioon erityiset piirteet eri omaisuusluokissa. Kun otetaan huomioon huomattavat tekniset heikkoudet testissä, joka perustuu pääomalaskentaan, me odotamme haluamme hyvän keinon testata ovatko johdannaiset oheistoimintaa yksikön päätoiminnalle ja juridiset ohjeet joita olemme saaneet esmalta vahvistavat että tämän valtuutuksen käyttö sopii eh, ykköstason tekstiin. jotkut sidosryhmät ovat pyytäneet että uudelleen otettaisiin käyttöön pääomaperusteinen testi mutta suoraan sanottuna jotkut näistä ovat ihan samoja sidosryhmiä jotka eivät niinkään kauan sitten olleet huolissaan siitä että eivät pystyneet suorittamaan tällaista pääomatestiä että se maksaisi varsin paljon jos se tehdään eikä se saisi aikaan lähe, samanlaista tehokasta soveltamista kautta unionin. Me uskomme, että testi, jonka olemme suunnitelleet, toimii ja on linjassa perustavoitteiden kanssa, joka yhteislainsäätäjillä on mielessään, kun pyritään vähentämään poikkeuksia äh, rahoitussäännöksissä. Me, ja se vähentää markkinoiden opakkiutta ja luo yhtäläiset mahdollisuudet investointiyritysten välillä, jotka toimivat samanlaisina rahoitustoimijoina. Me olemme vakuuttuneita siitä, että toimenpide, joka perustuu pääomaan, olisi teknisesti heikko, erittäin kallis PK vienille ja keskikokoisille markkinaosallistujille ja se estäisi valvonnan yhtenäisyyden. Täytäntöönpanotyö MIFID 2 on tämä viimeinen aihe, joka ottaisin esille. En aio, en ymm, hämmästä ketään, kun sanon, että äh, kun täytäntöönpannon sääntöjä saadaan aikaan tarvittava tietotekniikka, siihen menee paljon aikaa, Varsinkin on monia alueita, joilla aikataulu on nyt jo painut, mahdollis, painut ei sen pysytä. Tähän menee aikaa hyvinkin vuoteen 2016 ennen kuin tämä RTS-teksti on lopullisessa muodossaan kun rakennetaan monimutkaisia IT-järjestelmiä, se voi olla vain luotettava, kun kaikki yksityiskohdat on mukana teknisen sääntelyn standardeissa ja jotkut monimutkaisiin järjestelmiin menee jopa vuosi. Siksi olemme ottaneet tämän ajatuskysymyksen esiin komission kanssa ja se seikka, että jotkut tietotekniikan järjestelmät eivät ole valmiita 2007 tammikuussa ja on epävarma, siitä syntyy epävarmuutta, koska niitä tarvitaan kuitenkin tiettyjen osien MIFID 2 toteutettamiseen. Tämä on nyt esille komission kanssa, tarvitaanko tässä epävarmuudessa lainsäädäntötoimia ja lykättäisiinkö jotakin osia MIFID 2. Tämä liittyy avoimuuteen, transaktioihin ja positioista raportointiin. Positioraportointi on yksi alue, jossa valvontaviranomaisten täytyy rakentaa IT-järjestelmät tyhjästä, jotta voidaan kerätä raportteja investointiyrityksiltä ja kauppapaikoilta ja vaihtaa näitä raportteja sitten keskenään, jotta voidaan määritellä kokonaispositiot hyödykejohdannaisissa yritystasolla. Samoin investointi yritykset, markkinapaikat, valvojat, kaikkien pitää äh, laatia oma raportointijärjestelmänsä tyhjästä. ESMA rakentaa itse huomattavaa tietoteknistä järjestelmää, että kerätään rahoitusinstrumenteista viitetietoa ja tietoa kauppapaikoista, jotta voidaan saada aikaan kokonaisvaltainen lista rahoitusvälineistä, kauppapaikoista, ja avoimuusvaatimuksista ennen ja jälkeen kaupan, jotka liittyvät näihin välineisiin. Kaikki nämä hankkeet ovat monimutkaisia, suuria, ehkä vielä enemmän kuin MIFID 1. Siihenhän mentiin kolme, tarvittiin kolme vuotta täytäntöönpanoon. Nämä erityis... Tässä annetaan vain pieni kuva suuresta määrästä kysymyksiä, joita käsitellään tulevina kuukausina. Täytyy varmistaa hyvä koordinointi sen välillä, kun hyväksytään tekniset sääntelystandardit, delegoidut säädökset ja miten kehitetään edelleen tietoteknistä järjestelmää eteenpäin. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Stephen. And now I give the floor to... Kiitoksia, Stephen. Ja nyt uh, Martin Um, Stephen has been very comprehensive, so I think I, I... Kiitos puheenjohtaja. Steven on ollut hyvin kattava, joten minä voin puhua varmaan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä ja varjoesittelijä Ferberiä, äh, edustaja Swinburnia, Dotsia, edustaja Van Neuvenhoisenia, edustaja Gigoldia, edustaja Demasia heidän äh, tärkeästä tuestaan koko tässä MIFID-professissa. He ovat olleet erittäin avuliaita koko tässä äh, menettelyssä ja pitäneet keskustelun näissä avainkysymyksissä. Haluaisin kiittää myös ESMA siitä, että se on nämä tekniset sääntelystandardit äh, saanut aikaiseksi. Se on valtaisa saavutus hyvin tiukassa aikataulussa. Äh, me olemme tyytyväisiä tähän pakettiin, joka meille on annettu, ja se on todellakin pohjana yhtenäiselle sääntökirjalle, kun on kyse sijoituspalveluista Euroopassa. Steven on hyvin linjannut ne avainkysymykset, joihin on kiinnitettävä paljon huomiota lähiviikkoina. Ne sisältävät muun muassa avoimuuden, sen, että avoimuusvaatimuksia laajennetaan moniin muihin äh, pääomaluokkiin muihin kuin osakkeisiin. Se on valtaisa haaste ja ESMAN on täytynyt kehittää täysin uusi metodologia, jotta eh, saataisiin valoa siihen, miten hinnat muodostuvat joukkolaina- ja johdannaismarkkinoilla. Ja eh, me tulemme nyt katsomaan tätä eh, hyvin hienosti kalibroitua ESMAN työn tulosta tarkkaan. Sitten toiseksi nämä muut kuin rahoitusyritykset, jotka työskentelevät työskentelevät hyödykejohdannaisten parissa. Tässä Esman täytyy kattaa monet tällaiset hyödykejohdannaisilla keinottelut ja myös legitiimit vivutustoimet. Äh, sitten positiolimitit. Äh, ESMAN kalibroi nämä positiolimitit niin, että ne kattaisivat mahdollisimman se, suuren määrän sopimuksia, joita lainsäätäjä on tarkoittanut. Tämä on toinen asia, johon meidän on kiinnitettävä huomiota. Näistä asioista vielä ei ole komission kantaa. Me arvioimme ESMAn työtä sekä teknisestä että oikeudellisesta näkökulmasta. Erityisesti teemme kovasti työtä näiden kolmen delegoidun säädöksen suhteen, jotka toivottavasti hyväksymme mahdollisimman pian. Meidän tavoitteenamme on se, että kaikki säännöt, delegoidut säädökset ja tekniset sääntelystandardit hyväksyttäisiin varsin aikaisin vuonna 2016 niin, että mm, ne julkaistaisiin niin pian kuin mahdollista vuonna 2016 virallisessa lehdessä ja meidän ei pitäisi unohtaa tätä tavoitetta. Samalla meidän täytyy muistaa se, että MIFID on muutos siihen, miten markkinat järjestäytyvät. Se vaatii suuria ponnisteluja, jotta kerätään ja prosessoidaan kaupankäyntitietoja ympäri Eurooppaa EUta. Tämä on asia, jota varten ESMA, sääntelyviranomaiset ja myös ala itse tarvitsee aikaa. Steven mainitsi, että äh, todennäköisesti syntyy myöhästymistä MIFID-puitteiston äh, täytäntöönpanossa niin, että voimme varmistaa, että paketti pannaan täytäntöön sujuvasti. Me olemme saaneet pyynnön ESMalta. Äh, me nyt tarkastelemme tätä pyyntöä meidän arviomme teknisellä tasolla, ennakkoarviomme on se, että lykkäystä tarvitaan, jos haluamme, että täytäntöönpano on sujuvaa ja tehokasta. Meidän täytyy keskustella keskenämme siitä, mikä tuon lykkäyksen kesto tulisi olla ja kuinka laaja sen tulisi olla. Ehkä paras tapa olisi lykätä koko pakettia vuodella, mutta me olemme valmiita keskustelemaan kanssanne ja neuvoston kanssa myös muista vaihtoehdoista. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt puheenjohtajana annan puheenvuoron esittelijälle ja varjoesittelijöille. Ja koska olen esittelijä, puhun nyt saksaa, pyydän anteeksi, mutta tämä on hyvin monimutkainen aihe ja siksi puhun mieluummin äidinkieltä. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset siitä, että nyt heinäkuun jälkeen jälleen pääsemme keskustelemaan Mifidistä. Nyt jo sanottava, että olen enemmän kuin hämmästynyt siitä, että tällä hetkellä saimme tällaisen äh, äh, asian ESMalta ja komissiolta pöydällemme. muutama viikko sitten kirjoitin komission jäsenille ja kysyin, milloin delegoitut ja täytäntöönpanosäädökset saadaan. Hän sanoi, että syksyllä 2015 syksy menee 20. joulukuuta asti nyt sanotaan sitten jo keväällä 2016 tai aikaisin vuonna 2016. Minä kyllä nyt huomautan, että Euroopan parlamentti sai ensimmäisen käsittelynsä valmiiksi. Sitten neuvosto tarvitsi vielä kolme neljännes vuotta ennen kuin se pystyi kanssamme neuvottelemaan komissio ehkäisi yhteisymmärryksen pääsemisen vuonna 2013 niin, että vasta tammikuussa 2014 pääsimme yhteisymmärrykseen. Siitä lähdin tunnemme tämän tekstin. Huhtikuussa 2014 parlamentti hyväksyi nämä tekstit neuvosto vähän sen jälkeen. Ja ihan loppuun asti keskustelimme aikataulusta sekä komission että ESMAn kanssa. Ja anteeksi nyt vain, mutta ei minulle tämä ole mikään yllätys, että tämä on monimutkainen aihe. Se oli aivan alusta asti selvä ja jokainen eh, tiesi, eh, kuinka paljon työtä se eh, kullekin tuottaa. Ja kaikki nämä keskustelut, joita minä Parissa ja Brysselissä kävin, kyllä, minä matkustin luoksenne, jotta selvittäisin kaikki asiat parlamenttia varten. Ja vielä tammikuussa viimeisissä kolmikantakeskusteluissa me puhuimme päivämääristä ja minä olisin kyllä ollut valmis neuvottelemaan päivämääristä ihan vakavasti ottaen. Minulle vielä vakuutettiin, että kaikki onnistuu. Ja vielä tämän vuoden alussa minulle sanottiin, että tämän vuoden puolivälin asti saadaan komission teksti. Vielä vähän aikaa sitten siis sain komission äh, jäseneltä kirjeen, että saamme nämä äh, vuoden 2015 syksyllä. Minun on vaan sanottava, että tämä ei nyt kyllä meitä ilahduta täytäntöönpanon lykkäyksellä, kun on kyse Euroopan unionin rahoitusmarkkinasäädösten kulmakivestä. Tässä on kyse sitoumuksista, jotka jäsenvaltiot G20-tasolla ovat vuonna 2009 tehneet. Ja sitten historiassa sanotaan, että me olimme maailmassa se talousalue, joka tarvitsi eniten aikaa täytäntöönpanolle, vaikka jotain sääntöjä meillä olikin. Tietenkin MIFID 2 on hankalampi kuin MIFID 1, mutta voin teille vain sanoa, koska vielä lyhyesti keskustelin varjoesittelijöiden kanssa, että yritämme mahdollisimman pian päästä keskustelemaan komission jäsenen ja hänen palveluyksikköjensä kanssa, jotta voisimme keskustella siitä, mikä voisi astua voimaan nopeammin. Nyt menen joihinkin tiettyihin aiheisiin ja on aina kyse siitä, että onko meillä tarpeeksi tietoja. Ovatko tiedot käytettävissä? Ja sitten Emirin täytäntöönpano, joka on pohjana monille niistä tiedoista, joita tässä Mifidissä nyt tarvitsemme. Siksipä toivon, että mahdollisimman pian meidän kalenterin mukaan ensi viikolla voimme käydä tätä keskustelua, jotta voisimme sitten tarkkaan sopia, mikä Mifiristä, ja sehän on osittain jo voimassa. Muistutan siitä, että osa siitä on voimasta, mikä Mifiristä voidaan panna nopeammin täytäntöön, ja että eh, se, että meidän täytyy nämä avoimuussäännöt, niitä vielä vähän lykätä, niin se ei ole mikään mukava viesti. Se on MIFID-lainsäädännön eh, ydin, että varmistetaan, että markkinoista tulee avoimemmat ja sillä tavoin vakaammat ja turvallisemmat. Ja jos siinä syntyy tällaista lykkäystä, niin se kyllä minua kovasti huolestuttaa. Mutta haluaisin vielä muutaman asian ottaa esiin, jotka huolestuttavat minua myös paljon. Positiolimiitit. Kirjeestä, jonka Esmalia komissiolle lähetimme, mielestäni kävi aivan selvästi ilmi, että positiolimitit ovat Euroopan parlamentin sydämen asia Äh, minä tiedän, että tämä on monimutkaista ja jos äh, haluaa äh, käsitellä kaikkia johdannaisia, niin silloin se on vähän niin kuin hakuammuntaa, mutta se, että sanotaan, että on yksi arvo 25 prosenttia ja si- sitten kuvastaa kaikkia markkinoita, kaikkia, niin se sitä kyllä vastustan. Ja kyllä ihmettelen sitä, että kaikkien nämä elimet, jotka näitä teknisiä sääntelystandardeja ja muita ovat laatineet, ovat tämän hyväksyneet, koska hyvin likvideillä markkinoilla nämä arvot ovat aivan eh, liian korkeat. Hyvin likvideillä markkinoilla 5 prosenttiakin on liikaa. Eh, ei likvideillä markkinoilla. Mainitsenpa tässä esimerkiksi ähm, ne esteytetyn maakaasun, jossa äh, maa tulee vain Eurooppaan laiva laivalta mm, hyödykettä ja äh, jossa markkinat ovat hyvin pienet, niin silloin tämä on liian vähän. Markkinat romahtavat, mm, jos toimimme näin. Joten vain hyvin pienen osalta, eh, pienen osan hyödykejohdannaisia osalta eh, vastaatte tähän positiolimiittikysymykseen, mutta suuri osa jää ulkopuolelle. Eh, ja tämä pitäisi jotenkin matriisin avulla ratkaista. Pitäisi olla erilaisia kriteerejä, joiden pohjalta voidaan luoda variaatioita. Meille se, mitä te olette positiolimitin suhteen ehdottaneet, ei ole hyväksyttävää, koska erityisesti elintarvikemarkkinoilla se ei sitä ehkäise, mitä me haluaisimme ehkäistä. Erityistuotteissa arvo on sitten niin alhainen, että kaupankäynti katoaa Euroopasta, eikä tämä voi olla tarkoituksena. Sitten poikkeus oheistoiminnalle. Tässäkin me loimme ihan tietoisesti poikkeuksen lainsäädännössä ESMAN mukaan tehtäisiin tällainen kaksiportainen testi, jolla löydettäisiin ratkaisu, markkinaosuustesti ja sitten päätoimialatesti. Tämä, juuri tämä toinen testi on mielestäni hiukan huolestuttava. Mehän kirjeessämme keskustelimme ainoastaan näistä kynnysarvoista, mutta emme itse järjestelmästä. Te olette nyt sitten muuttaneet järjestelmää, joten kyllä vähän enemmän argumentteja tarvitaan, että miksi tällainen järjestelmän muutos on tehty. Ja sitten siihen tulee eh, lisäksi se, että vielä ei ole mitään eh, perusteltuja tietoja markkinoiden suuruudesta. Markkinaosuuskriteeriä ei siis voida myöskään tarkastaa, joten kysymykseni kuuluu, että miten voitte varmistaa, että mahdollisimman pian tiedot saadaan eh, käytettäväksi tässä sanotaan, kun tämä astuu voimaan, mutta sen kyllä täältä poistaisin, koska nyt kerran lykkäystä syntyy, niin haluaisimme tiedot aikaisemmin. Sitten likviditeettisäännöt. Olen iloinen siitä, että siinä suhteen jotain on tapahtanut ja kun on e, ESMA nyt kannattaa tätä instrument by instrument approachia, mm. mutta Teillä on tämä COFIR-lähestymistapa, Classes of Financial Instrument. Haluaisin nyt saada teiltä selityksen, miksi mm, kun on kyse uudesta käyttöönotosta, tämän haluatte ottaa huo- käyttöön. Ja joskus välineitä luokitellaan likvideiksi, vaikka ne eivät sitä ole. Kun tehtiin analyysi ja ensimmäisen kuulemisasiakirjan suhteen kävi ilmi, että tämä on todellinen ongelma, joten kysymys kuuluu, eivätkö raja-arvot ole ehkä liian alhaiset. Ja lisäksi äh, raja-arvo äh, suhteen haluaisin myös saada myös sadan tuhannen alais, al, alla olevat ottaa mukaan muuten vähittäiskaupan alulla kauppa kauppa ei tulisi katetuksi ja SSTI laskettaisiin väärältä pohjalta. Sitten toisessa teknisessä sääntelystandardissa ei ole toista poikkeusta primäärimarkkinakaupoille, vaikka tämä mainitaan, koska tiedot primäärimarkkineista markkinoista ovat tarpeettomia sijoittajille. Tässä haluaisin vähän selvitystä. Pääsystä ESMA on ottanut huomioon parlamentin e, ehdotukset, eli jotain meidän ehdotuksia on otettukin huomioon kuitenkin, kun puhutaan taloudellisesti samanarvoisten sopimusten nettingistä, niin ESMA kirjoittaa, että kaikkia sopimuksia pitäisi kohdella samalla tavoin. Ennenkin pitäisi puhua syrjimättömyydestä. Ja sitten äh, transaktioraportoinnissa 23 äh, ja 24 RTS on puhuttu ISIN numeroista. ISO 166 mukaisesti kaikille MIFIDissä äh, äh, MIFIDin puitteissa toimiville välineille. Tässä on suuria huolia vielä OTC-johdannaisten suhteen. Miksi ESMA on pitänyt kiinni tästä standardista e, eikä ole e, pohtinut muiden identifiointinumeroiden käyttöä? Äh, tähän nyt päätän puheenvuoroni. Tärkeintä on aikataulu. Ja nyt annan puheenvuoron Annelise Dootsille, SND-ryhmän varjoesittelijälle. Ole hyvä. Thank you very much. The first thing that I want... Kiitos. Ensimmäisenä haluaisin eh, kiittää herra Ferberiä tästä hyvin selkeästä esityksestä. Ja minä olen erittäin tyytyväinen hänen eh, hänen kestävyytensä tässä viimeisten kahden viikon aikana. Minä haluaisin kiittää myöskin tämän eh, tilaisuuden järjestämisestä, hyvin tärkeää meille. Ja me olemme Ferberin johdon alla eh, pitäneet kiinni omasta aikataulustamme täällä parlamentissa ja me olemme toimineet siis aivan ajanmukaisesti. mukaisesti. No, minä yritän tässä nyt aivan lyhyesti kommentoida näitä asioita ja kaksi asiaa otan esille. Minä olen e, e, tästä lykkäämisestä samaa mieltä kuin esittelijä, mitä tulee täytäntöönpanoon, koska tähän liittyy hyvin paljon riskejä tähän lähestymistapaan, jota meille on ehdotettu. Meidän täytyy Eh, ottaa huomioon kaikki ne asiat, jotka mietinnössä ovat, jotka koskevat tätä sääntömaailmaa. On erittäin hyvä, että esittelijä haluaa pitää kokouksen komission osastojen ja tämän neuvottelutiimin välillä, koska tämä lykkäämisasia on, on erittäin tärkeä. Minun huoleni liittyvät eh, siihen, että on on huhuja tästä lykkäämisestä, ei kulkenut jo jonkin aikaan. Minä uskon, että on eh, sellaisia toimijoita, jotka näkevät tämän eh, mahdollisuutena avata erät eh, hyvin tiukat kompromissit, jotka monta kuukautta sitten jo laadittiin. Minua huolestuttaa se, että Mifidissä on hyvin paljon ristiriitaisia seikkoja. Ja tätä ei pidä antaa mahdollisuudeksi niille monille lobbareille, jotka et, ehkä ovat odottaneet tilaisuutta sillä tavalla, että nämä asiat avataan jälleen uudelleen ja ryhdytään sääntöjä muuttamaan. Mitä tulee tähän soveltamisalaan, niin pitäisi eh, todellakin toimia hyvin rajoittavasti niiden kohtien suhteen, jotka ovat teknisestikin haastavia. Toinen kysymys kun mietin tätä lykkäämisen määrää, niin mm, esittelijä on sanonut eh, itsekin, että jos tästä lykkäämisestä tulee, jos se lykätään liian kauaksi, niin silloin saattaa käydä niin, että momentum menetetään. Ja saattaa käydä niin, että jos lykkäys saadaan syntymään, niin sitten laskeudutaan laakereille – eikä tehdä mitään. Se ei olisi mikään hyvä tilanne, kun me katsomme, minkälaisia suuria ongelmia MIFIDiin eh, liittyy jo alun perin. Meidän täytyy aina pitää kiinni näistä prioriteeteista, kuten esittelijäkin sanoi. Aivan lyhyesti näitä positiolimiteistä sitten haluaisin puhua. Esittelijän kanssa tulen tästä keskustelemaan jatkossakin ja olen hyvin iloinen, että hän toi asian esiin. Hyvin tärkeä asia ja erityisen tärkeä minun ryhmälleni. Te kaikki ehkä muistatte, että minä olen maininnut moneen kertaan, että minä olen juuri se, joka, haluan, joka olen sanonut, että 25 prosenttia on liian korkea taso. No, tässä sitten asiat ovat eh, vähän muuttuneet. Nyt täällä on 5-35 prosenttia tänään mainittu. Mitä kansallisille eh, viranomaisille lähetetty viesti sitten 25 eh, prosentin taso, jos se koskee likvideä, niin se on liian korkea taso. Täällä tode, taas todettiin tänään, että on haasteita. Meidän pitäisi luottaa kansallisiin eh, viranomaisiin, jotka asettavat nämä ajalliset limitit. Minulla on kuitenkin esimerkkejä Ranskasta, joissa oli 38 eh, limitin tällaisille ei-energiahankkeille. mikä ero sitten EUn ja USAn järjestelmän välillä on, niin meidän täytyy tietenkin tehdä työtä niiden tietojen perusteella, joita meillä on. Meidän e, hyödyke markkinat e, ovat erilaiset, e, joten siis aivan lyhyesti haluaisin vain todeta sosiaalidemokraattien puolelta, että me haluaisimme non-spot-tuotteille 25 prosentin rajan. Ja haluamme, että komissio ottaa mukaan uudet säännöt. En halua tästä puhua liian kauan, koska olen samaa mieltä kuin eh, esittelijä. On erittäin hyvä, että parlamentti on nyt mukana tässä keskustelussa, mutta kun arvioidaan yleisesti kaiken kattavasti tätä tehokkuutta, niin on hyvin tärkeää, että me teemme päätökset yhdessä neuvottelutiimin ESMän ja komission kesken. Ja edelleen haluan kiittää esittelijää selkeydestä. For ECR, Case Winburn, please. Kiitoksia ECRstä Case Swinburne. Chairman, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää ESMAa valtaisesta työstä, jota näihin teknisiin sääntelystandardiin on mennyt. Me kyllä ymmärrän tämän vuosien jälkeen, aja, jos lykkäämisajatus ei välttämättä kyllä tässä ole asia, joka helposti se kuitenkin. MIFID on valtava kokonaisuus ja me kaikki tiesimme alusta lähtien, että kakkostasosta ei koskaan ollut tullut tulossa helppoa, joten otan esille joitakin kohtia tekstissä, joka koskee teknisiä sääntelystandardeja, joissa tarvitsen vielä selkeyttä ja puhuisin myös koko paketin lykkäämisestä vasta lopuksi, joten ei mitään yllätystä. Kaikkein tärkein kysymys minulle tässä koko tekstissä edelleenkin on tämä avoimuus muiden kuin osakkeiden kohdalla ennen kaupan tekoja. on ottanut tämän esille monta, monta kertaa vuosien ajan. Tuntuu, että olen aivan rikkonainen levy, mutta ei ole mitään järkeä siinä, että meillä on pääomamarkkinahanke, jos yrityksillä eikä hallituksilla ole likvidejä joukkovelkamarkkinoita, joten haluaisin kunnollisen määritelmän likviditeetistä testi, joka sitten ykköstasolla sillä määriteltiin likvidit mark markkinat, joissa koskien ostajia myyntiä, enkä usko vieläkin, että kaksi kertaa kaupankäyntipäivässä määrittelee likviditeetin. Meidän pitää vieläkin miettiä, onko tämä kymmenen kertaa päivässä, jota käytetään muiden johdannasten kohdalla, tai jopa vieläkin korkeampi kaupankäyttö, Olisiko se kenties parempaa minimistandardia kaikille muille kuin osakkeiden kaupalle? Toiseksi haluaisin tietysti esittää, niin kuin Estelekin sanoi, paljon kohtuullisemman tason SSTIlle, joka ei koske osakkeita. Tämän ei pidä kuitenkaan lannistaa kaupan käyntiä eikä markkina-arvon asettamista. Lisäksi haluaisin ottaa esille julkisesti joitakin kysymyksiä, jotka otin esille kirjallisessa kysymyksessä niin Esmalle sen jälkeen, kun RTS julkaistiin, mutta olisi kiinnostavaa kuulla, miten aiotte vastata näihin kysymyksiin, joita otettiin esille tämän prosessin lopussa viime kuussa ja miten ehkä saamme täydempiä vastauksia näihin. Ja aivan erityisesti tässä on yksi yksityiskohta, Parlamentin neuvotteluryhmä aina oletti, että pk-yritysten kasvumarkkina oli jonkinlaista MTF. -ää. Siksi olen hiukan huolissani siitä, että ITS 19 on annettu lisätaakkoja näille kasvumarkkinoille. Haluaisin selityksen, miksi tämä on tarpeen, kunhan kuitenkin piti yksinkertaistaa pk-yritysten tilannetta eikä tehdä sitä raskaammaksi niille. Haluaisin oikeastaan ymmärtää, miten raportointivaatimukset sen odotetaan toimivan käytännössä. Minulle on sanottu eri sidosryhmistä ja ymmärrän nämä sidosryhmät kyllä, että tämä puhutaan 35 000 tapauksesta on raportoitu. En usko, että tämä on näin suuri määrä, mutta voisi joku antaa hiukan suuntaa, kuinka paljon näitä ehkä tulisi, jotta voin hiukan paremmin ymmärtää, mistä suuruusluokasta on nyt kyse. Haluaisin myös ymmärtää, onko tämä toimeksiantojen toteutuminen, best execution, sopiiko se avoimuusjärjestelmään, jota on ehditetty, esitetty. Haluaisin ymmärtää, miten nämä toimivat keskenään ja sitten miten sitten ISM-koodi toimii siis arvopapereita nyt tullaan käyttämään siihen, että tunnistetaan kaikki johdannaisvälineet ja voisimmeko pohtia, että olisi vähemmän raskas tapa tunnistaa näitä välineitä. Minun täytyy vielä pystyä ymmärtämään, miten me itse asiassa otamme QNIin pois ESMOS, AN pois ESMOsta ja miten saamme avoimen järjestelmän, jotta otetaan huomioon parlamentin valvonta siitä, miten tämä prosessi QN A kohdalla toimii. Ja sitten te otitte kys, e, esille kysymyksen kirjassanne tästä paket, näistä pakettituotteista ja avoimuussäännöksistä ennen kauppaa. Nämä ovat kaikki varsin erityisiä kysymyksiä. Ja mielestäni nämä kysymykset ovat sellaisia, joita olen aikaisemmin esittänyt. Olen oppinut näistä e-, e-, ehdotuksista, että lykättäisiin koko pakettia vuodella kommentoisin tätä hiukan, tätä lykkäystä nyt kuitenkin. On erittäin tärkeää mielestäni, että me varmistamme sen, että mitä ikinä keinoja meillä onkaan, niin pyrimme varmistamaan tätä kautta sen, että tietoon raportointi, jos viistoksen tapahtuu, alkaa kuitenkin jo aikaisemmin, että voimme paremmin kalibroida kynnyksiä, parantaa positiolimitjärjestelmiä ja parantaa määristelmiä, kuten likviditeetin ja muiden kuin osakkeiden, osakevälineiden kohdalla, ja saada aikaan hyvä pohja standardeilla ja toimitaan tässä jo ennen mitään paketin lykkäystä. Itse asiassa tietenkin olisi parempi toimia oikein ja kunnolla, vaikka se menisi enemmän aikaakin, mutta tarvitsen luottamusta tähän järjestelmään, että lykkäys tarkoittaisi sitä, että saamme paremmat tiedot, joita käytetään, käytetään kalibrointiin. Ja haluaisin myös niin, että jos lykkäystä tulee, niin sitä käytetään myös siihen, kun testataan malleja näistä avoimuusjärjestelmistä, joita on ehdotettu. Haluaisin käyttää tämän ajan tehokkaasti ja tuloksekkaasti, jos tällainen vuoden lykkäys tulisi, että sitten kun aletaan todella täytäntöönpanoa töihin, niin silloin saamme paljon paremman oikeudenmukaisemman järjestelmän tämän kaiken tuloksensa. MIFIDin täytäntöönpanon pitäisi saada aikaan tehokkaat oikeudenmukaiset rahoitusmarkkinat koko EU:ssa, mutta minä uskon, että sen pitäisi olla e- evolutionaarista lisätä avoimuutta tietojen julkaisussa, eikä sitä pitäisi sanoa sellaisella tavalla, että se häiritsee to toimintaa ja jopa tuhoaisi joukkolainamarkkinamme, jos nyt meidän pitäisi tämä aika käyttää siihen, että parannamme täytäntöönpanoa, jotta siirtymävaihe sujuu pehmeämmin ja jotta minä hyväksyn tämän paketin lykkäämisen, minun, minun täytyy vakuuttaa siitä, että meillä on sellainen suunnitelma olemassa, jota todellakin voidaan parantaa sitten oikeasti tätä täytäntöönpanoa. Kiitos. Kiitoksia Kei ja nyt GUE-ryhmästä Fabio De Masi. Kiitoksia esittelijälle. Kiitoksia kaikille osallistuneille. Ensinnäkin haluaisin esittää kysymyksen Esmalle, mistä lähiin olette, olette tietoisia äh, täytäntöönpanon vaikeuksista, koska äh, kuten äh, huomasimme, jopa esittelijämme oli vähän yllättynyt, koska hänellä oli toisenlaisia mm, Äh, tietoja teiltä, joten äh, voin kyllä ymmärtää, että äh, erilaisia ongelmia voi olla esimerkiksi IT-järjestelmien suhteen. Mielestäni tämä ei ole kuitenkaan mikään syy sille, että sääntelyviranomaiset lykkäisivät omia kotiläksyjään. Tämä on aivan eri asia ja olen Kay Swinburnin kanssa aivan samaa mieltä siitä, että tiedon keruu ja muut asiat on tehtävä heti koska äh, minun ymmärtääkseni äh, teillä ei äh, ole oikeastaan IT-ongelmia, vaan sääntelyongelmia, jotka pitää ratkaista. Tämän lisäksi neuvottelutiimi on usean otteeseen ilmaissut, että se ei ole tyytyväinen ESMAn työhön, useampaan otteeseen siis. En usko, että tämä tämänhetkinen e, ITS kuvaa e, ykköstason kompromissia täysin ja e, en usko, että on varmaa, että MIFIDin tavoitetta saavutetaan. Komission täytyy nyt muuttaa ESMAn luomia teknisiä sääntelystandardeja, jotta parlamentin ei lopulta täydy vastustaa. ESMAn muutos... Öö, positiolimitteissä 10-40 oli ensin, mutta nyt 2-25 on parannus, mutta se on liian marginaalinen. Minä olen vielä saanut vakuuttavia teknisiä mm, argumentteja siitä, miksi Yhdysvaltain markkinat olisivat niin erilaiset, että positiolimittejä Euroopan unionissa pitäisi olla niin äh, löysiä. Ymmärrän, että meillä täytyy olla erilaiset positiolimitit äh, eri markkinoille. Tämä on aivan itsestään selvää, mutta äh, tämä ei kuitenkaan tarkoita, että meidän pitäisi olla niin kaukana siitä, mitä muilla maailman alueilla tehdään tämän raja-arvon positiolimiteille pitäisi alhaisempi kuin 25 prosenttia. Kuitenkin on kyse avoimista koroista, niin silloin tämän pitäisi olla paljon korkeampi. Eli jos valitaan avoimet korot, niin silloin tarvitaan mm, toinen, toisenlainen mm, arvo. Tämä kynnys, joka on ehdotettu tietyille toimille, on aivan liian korkea. Tämä ovat minun peruskommenttini. Ja jotta voidaan saada aikaan avoimuutta ja myöskin valmisteltua, uskottavuutta eh, alalle, niin meidän täytyy jatkaa tätä prosessia eikä jatkaa tätä eh, ping-pong-peliä, koska eh, mitä pidemmän me lykkäämme tätä prosessia, niin sitä suurempi ongelmi tässä, tämä syntyy, koska ei ole mitään päivämäärää, ei ole mitään näkemystä siitä, miten tämä jatkoprosessi luodaan. Kiitoksia Fabio, sitten vihreistä Philip Lambert. Having, think... Kiitos Kiitos. Tässä oli oikein hyvin sanottu tässä johdantopuheenvuorossa nämä asiat ja me arvostamme sitä kovasti ja sen halusin tässä nyt tuoda esiin. Herra Majo, jos minä olisin eh, rahoitussektorilla eh, töissä, niin en ehkä olisi eh, avoimesti myöntänyt sitä, niin olisin sinun te, teihin hyvin tyytyväinen. Tiiminen on tehnyt oikein hyvää työtä, mutta tekemällä tätä työtä olette kuten, kuten Fabio sanoi, olette kuitenkin menossa aivan toiseen suuntaan kuin mitä lainsäätäjä on ajat, ajatellut. Te autatte, mutta ette ole lainsäätäjä. Ja tässä sitten kun tätä lykkäystä halutaan, niin ja kuulin sen, niin se olen, tekee minut vielä iloisemmaksi. Onhan hyvä, että saamme lisää aikaa ja lisää hengitysilmaa. Sitähän te teette tässä. Eh, on nyt aika, että nämä ihmiset alkavat tienata eh, oman eh, palkkansa. Tarvitaanko tässä lisää paljon työtä? Kyllä, tässä tarvitaan kova työ. Alkaa nyt työ. Älkääkä antako heille siellä mitään helpotusta. Mutta minä en ole rahoitusalalla töissä. Minä olen lainsäätäjä, eikä minua huvita nyt ollenkaan tämä homma. Ja miksi näin? Kun me tuomme teille pyyntöjä, jossa kerromme, mitä me haluaisimme tapahtuvan näissä asioissa, jos te haluatte noudattaa sitä, mitä lainsäätäjä haluaa, niin kyllä mm, me olemme nimenomaan sen edustaja. Niin meistä tuntuu, että tässä nyt on kävelty yli. Ei, en näe mitään näistä meidän sanamuodoistamme teidän teksteissänne. No mitä tämä metric? Miksi nämä avoimet korot, kun toimitettava määrä? Tämä on ikään kuin helppo tapa luistaa tästä positiolimitistä käyttämällä näitä avoimia korkoja. Ja ongelma on ratkaistu. No nyt kun me puhumme positiolimiteistä, niin, niin mehän haluamme kunnioittaa todellisuutta eikä inflatorisesti sitä kohdella. Tässähän on aivan perus benchmarkingia ja asioiden mittaamista. No täällä kun e, mitataan näitä positiolimittejä, se tehdään prosentteina jostakin määrästä. No se on niin spesifistä, ja tässä taas päästään näistä positiolimiteistä eroon, kun otetaan käyttöön jotain hyvin lähellä olevaa, mutta joka kuitenkaan ei ole merkittävää. Ja tämä johtaa siihen, että nämä sopimukset, niitä ei voida ottaa mukaan. Tässä yritetään sopimusta toisilla areenoilla saada syntymään, joka ja kun se on hieman erilainen, niin sitä ei voida ottaa huomioon samoilla markkinoilla, joten tämä tulee, tämä tulee hyvin vaikeaksi nyt koko finanssialalla. No täällä puhutaan tästä 25 prosentin tasosta, ja jos markkinat ovat likvidit, niin sekin on silloin liian paljon. Ja jos me katsotaan tätä tuottoa, niin se ei edes ole edes viittä, viiden tasolla. Kiitos, että vähän siirryitte, mutta mitä, mitä täällä nyt puhutaan näistä perusparametreista ja, ja määritellään sitä, mikä on sopimus, niin tämä positiolimittihän tulisi täysin hyödyttömäksi. Sitä ei oikeastaan olisi ollenkaan olemassa ykköstason teksti. Me olemme pyytäneet, että tämä markkinoiden volatiliteetti otettaisiin huomioon laskelmissa ja, ja myöskin hyödykemarkkinoilla. Volatiliteetin käsite oli täällä aikaisemmin mukana, mutta nyt se on, nyt se on hävinnyt. ehkä se on tällaista volatiliteettia, että volatiliteetti juuri häviää. Sitten artikla 21. Peruslainsäädännössä sanotaan, että pitäisi, pitäisi ottaa huomioon markkinatoimijoiden koko ja määrä. Te otatte määrän, mutta ette suinkaan kokoa. Ja sitten tästä hedgingistä ja sen, siihen liittyvästä poikkeuksesta. Monessa lainsäädännössä on ollut tämä hedging mukana. Ja se tarkoittaa tässä näköjään, että, että siellä otetaan lähin kaikki mahdollinen mukaan. Te olette varmaankin ymmärtäneet, että meidän mielestämme tämä ei ole hyvä. Me kunnioitamme ESPAa ja muita valvontaviranomaisia Euroopassa, mutta tässä asiassa minun täytyy kyllä valitettavasti sanoa, sanoa, että te ette tee palvele ollenkaan lainsäätäjää, lähinnä vain näitä finanssimarkkinoita. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt teillä on taas puheenvuoro ensin Esma ja sitten komissio Steven. Uh, uh, Kiitoksia kommenteista. Varmasti se ajatus jo tuli, että meidän pitäisi tästä vielä lisää keskustella ja erityisesti äh, lykkäys voitaisiin käyttää lisäkeskustelun teidän kanssa. Voidaan käyttää niitä scrutiny-slotteja siihen tai pienempiä kokoonpanoja me saimme kyllä kysymyksiä vastaan, kun olimme antaneet syyskuussa tekniset standardit ja aiomme vasta niihin kirjallisesti tämän viikon aikana. Ensimmäisenä yleisenä kommenttina sanoisin, että MIFID 2 on varsin iso muutos. Täällä on elementtejä, joiden vaikutuksesta olemme epävarma, miten se vaikuttaa pääomamarkkinoihin, investoijiin, sijoittajiin, joten me voimme uudellaan tarkastella RTS standardissa, kun ne alkavat olla voimassa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö pitäisi pyrkiä saamaan mahdollisimman parhaita teknisiä sääntöstandardeja. Tässä vaiheessa pitää kuitenkin ymmärtää, että jotkut vaikutukset MIFID kakkosesta saavat vastauksensa tässä vaiheessa ja meidän pitää sitten katsoa, miten RTS vaikuttavat pääomamarkkinoihin, sijoittajiin, ja sopeutua sitten asianmukaisesti tähän tilanteeseen. Ja sitten kun tätä arvioidaan, niin palataan uudestaan komi- asiassa komission, parlamenttiin, neuvoston, koska tämän kaiken pitää mennä läpi tämä hyväksymismenettely kaikkialla. Sitten tästä viivästyksestä vielä ymmärrän täysin teidän kriittiset kommenttinne. Henkilökohtaisesti olen kovasti tyytymätön siihen, että joudun ottamaan tämän asian esille teidän kanssanne toisaalta. Edessä on se, että yleensähän sääntelijät haluaisivat, että voitaisiin alkaa ajoissa ja mahdollisimman varhain sääntelyjen täytäntöönpanopuolella, mutta toisaalta realiteetit puskevat päälle ja ymmärrän tämän tietysti sen, että päätös on lykkäyspäätöksestä kuuluu molemmille lainsäätäjille. Mielestäni on kaksi tekijää, jotka me, joiden kohdalla pitää ymmärtää, miten viivästyminen tähän vaikuttaa. Ensinnäkin tarve lykkäykselle riippuu pitkälti RTSien lopullisesta muodosta ja tämä piti, ja minähän piti sanoa jo alkupuheenvuorossani, että me olemme sitä mieltä, että lykkäys liittyy avoimuus- ja positiolimitioosuuksiin, ja ne ovat juuri niitä alueita, jotka otettiin käsit, jossa tehtiin päätös varsin myöhään prosessissa, kun päätettiin niiden sisällöstä. Ja riippuen siitä, miten nämä tekniset standardit laaditaan, se vaikuttaa myös tähän lykkäykseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tämä riippuisi pelkästään sisällöstä, vaan selvää on, että mitä monimutkaisempi, hankalampi, tekninen sääntelystandardi on, niiden muoto on, niin silloin niillä on, sanalla on vaikutuksia myös järjestelmien laatimiseen. On tärkeää ymmärtää, niin kuin puheenvuorossani aiemmin sanoin, että me korostimme sekä täällä että kun keskustelimme komission kanssa, että tämä liittyy pitkälti tiedon, äh, tietotekniseen tiedonkeruuseen, mutta tämä ei liity pelkästään valvojiin. Nämä keruukysymykset liittyvät myös kauppapaikkoihin, investointiyrityksiin, joilla pitäisi alkaa tehdä työtään. Meidän pitäisi tehdä työtä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, mutta pitää kuulla myös keskusteluita käydään teknisen sääntelyn standardista. On hyvä mahdollisuus siitä, että tähän menee aikaa ennen kuin niistä voidaan sopia ja ollaan ehkä hyvinkin vuodessa 2016. Ja näin ollen ja kun ajatellaan sitä, että tarvitaan oikeat järjestelmät käyttöön, tämä ei ole, tässä ei ole kyse vain sääntelijöistä ja ESMasta, vaan vuorovaikutuksesta tietojärjestelmien ja investointiyritysten ja kauppapaikkojen ja ESMAn välillä. Tämän vuorovaikutuksen pitää toimia kunnolla, jos järjestelmän halutaan toimivan. Myöhemmin on tärkeää vielä ymmärtää se, että me emme käytä näitä tietoja vain valvonnan takia, ymmärtääksemme, mitä tapahtuu rahoitusmarkkinoilla, vaan meidän täytyy saada nämä tiedot myös siksi, että markkinat voivat toimia. Esimerkiksi kun määritellään jotakin, niin, kun määritellään likvidejä bondeja, mitkä joukkolentä eivät ole likvidejä, joten tätä ei tarvita pelkästään valvontaa varten ja että ymmärtäisi paremmin markkinoita, vaan tietoja. Dataa tarvitaan myös sen takia, että markkinoiden voidaan sallia toimia. Ja yhdessä tämän toimintapuolen kanssa, mitä markkinoihin tulee, ja rakentaa näitä tietojärjestelmiä. Se voi alkaa vasta sitten, kun RTS ovat vakaalla pohjalla, ja tähän menee vielä muutama kuukausi. Silloin voidaan ottaa ajatella alkupäivämäärää, kun otetaan tietotekniikat järjestelmät käyttöön. Haluaisin vielä korostaa ja pahoitella sitä, että joudun tällaisen viestin antamaan, mutta toisaalta todellisuus on, nyt äh, on tällainen logistisesti ja muuten, ja tämä varmasti tulee tekemään äärimmäisen vaikeaksi aloittaa tämä kaikki ensimmäinen tammikuuta ensi vuonna. Uskoakseni vielä pari sisältökysymystä, joita kommentoisin ja kiitän vielä teidän huomioistanne Miten me mittaamme likviditeettiä ja se, sitä seikkaa, että tarvitaan kaksi päivää, yleensä on 100 000 euroa, kun ajatellaan kaupankäynnin päivittäistä keskiarvoa, on, varmasti on tärkeää ottaa esille tässä kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä on kumulatiivista ja kaksi päivää sinällään ei vielä riitä. Se on, kyseessä on kahden päivän yhdistelmä sadan tuhannen ja kahdeksan ja sitten kaksi transaktiota 80 prosenttia päivistä ja 100 000 olisi tämä päivittäinen kaupan keskiarvo. Sen ne pitää kummallisesti täyttää. Tämän pohjalta vieläkin vain 5 prosenttia joukkolainamarkkinoista äh, kuuluu avoimuusjärjestelyn piiriin. Voidaan tietysti mennä tiukempaankin suuntaan, asettaa tiukempia vaatimuksia voi välttää sellaisia vaatimuksia, joissa tarvitaan enemmän kaupankäyntipäiviä, mutta se vaikuttaa sitten joukkolainojen määrään, jotka kuuluvat tämän avoimuusjärjestelyn piiriin. Avoimuusjärjestelmä, kun se käyttää tätä mittatikkoa, se olisi 5 prosenttia kokonaisjoukkolainamarkkinoista, jotka kuuluvat avoimuusvaatimusten piiriin. Uskon, että meidän pitää olla myös uskollisia yhteislainsäätäjien tavoitteille. Halutaan siis enemmän avoimuutta joukkolainamarkkinoille. Vielä lopuksi positiolimiteistä. Rodrigo voi täydentää yksityiskohdilla vielä paljon kriittisiä kommentteja tuli tästä. Selvästikin vaikea tekninen aihe. Olen sanonut, että tämä eroa USA-järjestelmästä, mutta toistaisin vielä, kuinka suuri ero oikein on. USA-järjestelmässä on 28 sopimusta. Me tässä puhumme tuhansista eurooppalaisista sopimuksista, jotka pitää ottaa mukaan järjestelmään, joten tämäkin ja vielä tämän lisäksi USA-sääntelijä voi nopeasti sopeutua viikoittain positiolimiteteihin, joita he määräävät tai asettavat rahoitusmarkkinoilla, kun taas meidän järjestelmässämme menee yhdeksän kuukautta, jos käymme äh, tämän RTS-järjestelmän läpi, joten tarvitaan oikea tasapaino tässä. Halutaan varmistaa se, että ei tapahdu ö, äh, äh, positio väärinkäyttöä hyödykejohdannaisissa ja toisaalta on tarvitaan aidosti likviditeettiä jollakin pienillä markkinoilla ja varmistetaan, että niihin ei synny kielteistä vaikutusta johtuen positiolimitistä. USA-järjestelmässä on ollut tietoa jo vuosien ajan itse positioista. He alkoivat avoimuudesta koskien positioita ja sitten täytäntöönpanivat rajoitukset. EU-ssa menemme suoraan siihen, että määrätään nämä rajoitukset. Ja tämän takia todellakin ryhdymme, toimimme näin. Jos tietyn ajan kuluessa käy ilmi, että saamme nopeasti siitä, siitä, miten markkinat toimivat ja haluaisimme valita e- e- erilaisen mittakaavan, niin tietysti voimme tehdä näin teknisten sääntelystandardien kautta, mutta korostan vielä, tässä on kyse tuhansista sopimusta eikä 28 niin kuin USAssa. Tässä on kyse se tilanne, missä meillä ei ole mitään tietoa tämänhetkisistä positioista ja suoraan sitten meidän täytyy mennä asettamaan näitä positiolimittejä. 25 prosenttia on viittauskohta, mutta voin vakuuttaa, että kun tule, tarvitaan äh, laukantoja kantoja näistä positiosta ennen kuin niitä asetetaan kansallisissa tahoissa. Otamme kaiken käyttöön, kun otetaan huomioon yhteislainsäätäjien tavoitteet ja haluaisin, että tässä olisi 5-35 prosenttia. Tätä kaikkea pitää mielestäni käyttää. Lopeta puheenvuoroni tähän ja annan vielä Rodrigolle lyhyesti puheenvuoron. Kiitoksia. Minä vastaan joihinkin vähän äh, tarkempiin kommentteihin, niin ehkä kaikkiin, äh, koska jotkut kysymykset saamme kirjallisena ja vastaamme sitten kirjallisesti äh, ja yksityiskohtaisemmin. Mutta nostaakseni esiin muutamat kysymykset, jonkin Ferberin äh, kommentit liittyen äh, likviditeetin määrittely ensimmäisiin kuukausiin. Te sanoitte, että tässä voi olla vääriluokitus. Olemme tietoisia siitä, että kaikki luokitukset, jotka perustuvat liikkeelle lastokokoon, täytyy ehkä jossain vaiheessa korjata jonkun tietyn ajan jälkeen. Me arvioimme, että se olisi eh, yleensä eh, neljännesvuosi ja maksimissaan viisi ja puoli kuukautta. Jätetäänkö primäärimarkkinat ulkopuolelta? Kyllä, koska eh, tässä sanotaan, että pitäisi käydä kauppaa kaupankäynti paikoissa, joten, ja primäärimarkkinoilla tätä vaatimusta ei ole, joten ne jäävät ulkopuolelle sitten. miksi olemme ISENin ottaneet transaktioraportointistandardiksi. Me olemme tehneet sen pitkän analyysin jälkeen. Ehkä tärkeää on muistuttaa, että mm, me emme yritä pakottaa johonkin tiettyyn standardin koko markkinoilla. Me vain sanotaan, sanomme, mitä viranomaiset tarvitsevat päivittäisessä työssä ja tämä on yksi standardi, jota voidaan käyttää ympäri Eurooppaa, joten meidän piti valita yksi tietty standardi. Me olemme selittäneet täällä, miksi se on laajennettava, se on federaalinen järjestelmä, mutta me olemme tietoisia, että tässä on jonkin verran kaupallista etua. Meillä on kilpailevia koodeja, olemme tietoisia siitä. On erittäin tärkeää, että meillä on järjestelmä, joka on toimiva päivittäistä ei julkisten tietojen äm, antamiselle liikkeelle laskijoille. Mielestämme Aisenilla on paras standardi. sitä voidaan käyttää parhaiten ähm, siinä vaiheessa, kun tämä järjestelmä otetaan käyttöön, niin silloin myös OTC-johdannaiset voidaan ottaa mukaan. Pelkät OTC, eivät ole, niistä ei tarvitse raportoida MIFIDissä, joten se ei huolestuta meitä, mutta tätä isiniä voidaan käyttää myös vaatimuksena. Mm. Sitten se, onko EU-markkinoiden koko tunnettu. Herra Ferber kysyi, tiedämmekö kuinka suuret EU-markkinat ovat. Ykköstasolla ESMalla ei ole valtuuksia laskea tietoa, mutta tulemme sen kuitenkin tekemään. Tulemme julkaisemaan tietoa, joka mahdollistaa vastapuolien arvioimisen sen, kuinka paljon niiden osuus on EU-markkinoilla. Sitten kysyttiin, että haluavatko sääntelijät asettaa tiukkoja mm, rajoja vai eivät, ja voisiko Ranskan esimerkki olla mm, tässä toimiva. Ranskan äh, järjestelmä otettiin käyttöön yhdeksän kuukautta ennen kuin tästä sopimuksesta asiasta sovittiin, äh, haluttiin siirtyä tiukempaan järjestelmään, mutta Ranskan järjestelmä ei ole verrattavissa äh, ykköstason järjestelmään, koska vivutus ei ole jätetty ulkopuolelle, joten kaikki laskelmat perustuvat toisille pohjalla. 38 on vain äh, lähtökohta tällaiselle äh, tällaisille limiteille, jotka ovat menossa kohti paljon tiukempaan limittiä, kun sopimus on päättymässä. 38 ei ole siis edes keskivertoja, siinä ei ole hedgingiä mukana, joten tämä ei ole mikään indikaattori siitä, miten tämä järjestelmä toimii tulevaisuudessa. Sitten vielä äh, kommentti äh, taloudellisesta roolista ja määritelmästä, onko se liian laaja, niin minun pitäisi pyhä lyhyemmin, niin onko tämä liian laaja vai liian kapea-alainen, on mahdotonta Äh, löytää määritelmä, joka kattaa kummatkin aspektit, jotka äh, herra äh, Demasikin mainitsi. Jos se on liian kapea, niin täytyy kiertää se luomalla toinen määritelmä. Jos se on liian laaja, niin sitten se voidaan kiertää jättämällä ulkopuolelle sopimuksia. Te mainitsitte yhden välineen, jonka tarkoitus olisi kattaa kaksi tavoitetta, toista tavoitetta ei saavuteta. Me olemme tehneet määritelmän kapea-alaiseksi, jotta vältettäisiin sopimusten ähm, verkottaminen, jotka eivät ole vastaavia. Ja viimeiseksi kysymys äh, salkkujen vivutuksesta äh, on useita vaatimuksia, jossa vaaditaan, että tämä tehdään kunnolla ja että transaktiot, jotka eivät ole hedgingiä, eivät ole näissä salkuissa mukana. Äh, kiitoksia. Sorry that I have to take care on... Uh, kiitoksia oikein paljon. Ne pahoillani, että minun pitää pitää kiinni näistä puheajoista. Äh, Ramanna haluaa myös äh, vastata, joten ei pelkästään ESMA. Olkaa hyvä. Chairman, um, I'll be... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Kuuntelimme huolella teknisiä ongelmakohtia, joita parlamentin jäsenet ottivat esille. And also to the, uh, responses from... Kuuntelimme myös tässä ESMAn vastauksia. It's, uh, and on Erityisesti positiolimiteistä, avoimuudesta, likviditeetistä, joukkolainamarkkinoilla tästä kaikesta on suurta hyötyä. Kun ajattelemme omaa valvontaprosessiamme, joka on meneillään, nyt me voimme tehdä päätöksiä siitä, mitä ESMA on saanut aikaan. Ja otetaan huomioon nämä parlamentin kannat. Me tulee tästä tähän lykkäykseen haluaisin korostaa, ja sanoin, että Rodosille erityisesti kukaan ei halua uudelleen avata tätä pakettia. Jos lykätään, niin todennäköisesti haluaisimme tästä yhteispäätösehdotuksen, mutta tarkoituksena olisi vain muuttaa päivämäärää, eikä kukaan halua ottaa mitään riskejä siitä, että Äh, rikottaisi tämä aikaansaatu sopimus lainsäätäjien kesken. Tämä olisi vaarallista. Komissio todellakin tiukasti on tällä kannalla asiassa. Mitä tulee lykkäyksen kestoon. Meidän pitää mielestäni välttää liian lyhyt lykkäys tai liian pitkä. Jos on liian lyhyt aikaväli, silloin tähän liittyy vaara erityisesti teknisistä ja tietoteknisistä syistä, että syntyy toinenkin lykkäys. Se olisi todella, todella tuhoisaa, joten meidän pitää torjua tällainen riski, mutta tietysti jos lykkäys kestää liian pitkään, silloin voidaan menettää tämä hyvä tilaisuus ja ihmiset ei enää keskity tähän varsinaiseen tehtävään kansallisella tasolla tai itse alalla, joten meidän pitää löytää kultainen keskitie näiden kahden riskitekijän välillä. Mitä tulee sitten lykkäyksen toimialan komissio odottaa voivansa keskustella tästä parlamentin kanssa, neuvoston kanssa myös ja Esman kanssa ja uskon, että olisikin hyvä idea pitää tällainen epävirallinen kokous varsin pian, jotta nähdään, miten tästä eteenpäin. Thank you very much. Uh, Is it very important, Kiitoksia oikein paljon. Onko tämä erittäin tärkeä, Fabio, koska meillä on muitakin kokouksia? Halusin vain sanoa, minun kysymykseni vastattu, mistä lähin ESMA tietää tästä lykkäyksestä. Se on tärkeä asia tietää avoimuuden kannalta. Uh, se, mitä halusin korostaa, tämän asian laajuus tuli eh, selvemmäksi ja selvemmäksi, kun tehtiin lopullinen päätös ITS-stä eh, Sisältö määritteli sen ja vähän sen jälkeen me lähetimme kirjan komissiolle ja aloitimme keskustelut. Tämä oli kaksi viikkoa eh, johtokunnan kokouksen jälkeen, siis kuukausi sitten. Okei. Okay. Hyvä. Minä olen kertonut teille minun aikataulustani ja siitä, milloin minä sain tämän tiedon viime viikolla, joten ehkä voimme hyväksyä tämän sitten sitten kouksessa, jota valmistelin neuvottelutiimin kanssa. Kiitos kaikille siitä, että osallistuitte tähän tärkeään keskusteluun. Kiitos Esmalle ja komissiolle. Kaikki uutiset eivät ole parhaita mahdollisia aikataulusta, mutta sisällöstä. Me arvostaisimme sitä, kun kerran saitte paljon kirjeitä ja kommentteja eri kollegoilta ja vielä valmistelemme yhteistä kirjettä neuvottelutiivillä. Mielellämme haluaisimme saada vastaukset näihin kirjeisiin kirjeisiin kirjallisena, se on aina paremmin kuin että sen saa vain suusanallisesti. Kiitoksia. Äh, nyt menemme äh, esityslistan kohtaan kuusi. Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin. Tässä meillä on kaksi esittelijää, Anneliese Dutz ja Ludek Niedermayer. Kumpi teistä aloittaa? Muuten minä päätän. Minulle tämä on Dotsin Niedermayerin mietintö, joten aloitan Anneliisista. Anneliis, ole hyvä. Thank you very much, Chair. I hope the next time around, Mr. Niin, toivottavasti ensi kerralla Niedermayer voin aloittaa, kun ollaan tässä tilanteessa. Aluksi minä haluaisin kiittää kollegani ja kaikkia henkilökuntaa ja sihteeristöä ja kaikkia varjoesittelijöitä avusta. Ja kiitän myös kaikkia niitä teistä, jotka olette esittäneet tarkistuksia tekstiin. Niitä on tullut hyvin paljon ja olen hyvin kiitollinen eh, siitä, että, että tekstiin suhtaudutaan näin. Kun tarki, kuten tarkistus eh, menettely osoitti, meillä on aika laaja konsensus eh, meppien joukossa. Ja tämä konsensus koskee tällaista aggressiivista verosuunnittelua. Ja koska meillä on tämä erityisvaliokuntakin asiassa, niin tämä on osoitus siitä, että Euroopan parlamentti on ottamassa johtajuutta eh, asiassa ja, ja tekee tulosta. Tietenkin herra Niedermayer lisää omat kommenttinsa, mutta haluaisin itsekin kertoa joitakin Siis sihteeristö teki hyvin paljon työtä kompromissien eteen ja aivan kuten aikaisemminkin, niin näissä tarkistuksissa mm, oli paljon sellaisia, jotka toistivat samaa. Ja on hyvin tietenkin tärkeää se, että tekstin yhteneväisyys säilyy ja, ja toivon, että te ymmärrätte, miten itse olen sitten käsitellyt näitä tarkistuksia. Lyhyesti haluaisin todeta, että hyvin moniin kohtiin kollegat esittivät eh, mietinnön tiukentamista aiheuttavia tarkistuksia. Ja mitä tulee mm, läpinäkyvyyteen, täällähän on eh, liitteitä, joissa meillä on eh, kaikki suositukset, jotka liittyvät tähän mietinnön näihin otsakkeisiin ja ne voidaan hyvin siis linkittää keskenään ne, nämä mietinnön kohdat liitteessä oleviin asioihin. Täällä on hyvin paljon myös tekstiä selventäviä ehdotuksia tehty, mikä on ollut hyvä e, verosopimuksista ja, ja muista menettelyistä on tehty paljon selventäviä tekstiehdotuksia. Ne ovat olleet hyviä. Joissakin asioissa me tarvitsemme sitten vielä lisätietoa kollegoilta. Ja täytyy vielä kysellä, mitä tietyllä tarkistuksella on tarkasti haettu eh, takaa. Ja myöskin täällä on hyvin monia sellaisia kohtia, jossa me olemme halunneet eh, synnyttää kompromisseja – erilaisten kantojen väliin, koska, koska esimerkiksi CCCTPssä on tullut hyvinkin erilaisia näkemyksiä. Joka tapauksessa haluaisin jälleen kerran kiittää toista esittelijää ja varjoesittelijöitä kaikista näistä keskusteluista, joita olemme heidän kanssaan päivien kuluessa käyneet. Ja tällä tavalla me olemme löytäneet mahdollisimman hyviä kompromissiehdotuksia, jotka sopivat mahdollisimman eh, monille ryhmille. Kuten sanoin, tämä on sellainen kysymys, jossa meillä on hyvin laaja tuki koko parlamentissa ja minä uskon, että se sellaisena se pysyykin. Ja sitten toinen esittelijä. Kiitoksia Anneliise ja sitten Ludek. Also repeat that I very much appreciate. Kiitoksia oikein paljon. Minäkin arvostan työtänne ja ponnistelunne näiden tarkistusten jättämisessä ja kovasti arvostan Anneliisen yhteistyötä hänen tiiminsä ja sihteeristön tiimin apua. Kuten mainittiin, monet tarkistukset voivat tehdä mietinnöstä paremman selventämällä niitä asioita, joita siellä on ja tekemällä siitä ymmärrettävän ja paremmin kohdennetun. On tietenkin joitakin tarkistuksia, joissa on vaikeampi saada laaja yhteisymmärrys ja sitten äänestys päättää niistä. Kaksi selvennystä. Meillä on useita uusia ajatuksia, jotka liittyvät ähm, veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen torjuntaan Euroopan unionissa. Me olemme tässäkin vaiheessa avoimia löytää hyvä tie ottaa ne mukaan, jos ne menevät samaan suuntaan kuin mietintö ja jos ne ovat riittävän selkeitä. Menettelystä, kuten Anneli sanoi, me alamme työstää kompromisseja, koska liite on tässä mietinnössä kaikkein tärkein, koska tämä vaatimus siitä, että ryhdytään lainsäädännölliseen toimintaan. Ensi viikolla aloitamme työn varjoesittelijöiden kanssa ja sitten Meillä tulee olemaan ensimmäinen setti kompromisseja ensi viikkoa varten, sitten jatkamme muiden osien kanssa. Me tarvitsemme vahvaa tukea ja sitten voimme antaa tämän ajoissa. Meidän pitää saada aikaan kompromissi, että saamme aikaan hyvän mietinnön, jos me äänestämme yhden toisensa jälkeen ja kyseessä on yli 300 tarkistusta, niin silloin on aika epätodennäköistä, että saamme johdonmukaisen mietinnön aikaiseksi. Joten yritämme, jos mahdollista, saada aikaan kompromisseja, koska tämän mietinnön johdonmukaisuus, erityisesti liitteen johdonmukaisuus, parantaa huomattavasti mahdollisuus mahdollisuuksia siihen, että neuvosto ja komissio ottavat äh, näkemyksemme vakavasti ja että pystymme parantamaan tilannetta Euroopan unionissa. Minun mielestäni tavoitteen pitäisi olla se, että meillä olisi riittävän selkeitä toimivia ehdotuksia ja ne voivat olla pohjana parannuksille, kun on kyse yhtiön verotuksesta. Yhteenvetona meidän pitäisi yrittää päästä kompromissiin varmistaaksemme, että että tämä teksti, tämä tulos olisi siis selvä ja ymmärrettävä. Kompromisseilla minä en tietenkään tarkoita kompromissia Anneliisin ja minun välillä, niitä meidän ryhmiemme välillä, vaan se, että yritämme saada aikaan mahdollisimman laajan tuen tälle. Samanaikaisesti uskon, että meidän pitäisi yrittää ehkäistä se, että tänne laitetaan epäselviä tarkistuksia, tarkistuksia, jotka menevät paljon pidemmälle kuin Euroopan unionin niin tämän hetken ähm, valtuudet, koska se tulee sitten ähm, vähentämään tämän mietinnön ähm, vaikutusta ja vähentää mahdollisuuksia puuttua veropohjan rapautumiseen ja voiton siirtoihin. Aion ensi viikolla siis yrittää saada aikaan kompromissit valmiiksi ja tuoda sen äänestettäväksi ekoon. Toivottavasti saammekaan hyvän mietinnön, emme ainoastaan hyvän ehdotuksen ja että saamme sitten laajan tuen äänestyksissä ekonissa ja täysistunnossa. Ja kovasti olen yhteydessä teidän kanssanne, varjoesittelijöiden ja muidenkin meppien kanssa, jotta voin varmistaa, että saamme ajatuksenne mukaan mukaan mahdollisimman hyvin. Kiitoksia. Kiitos Ludek ja seuraavaksi varjoesittelijät eri ryhmistä ja aloitetaan Bernd Lykkestä ECRstä. Vielen Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun Saksaa. Ensinnäkin kiitän esittelijöitä erinomaisesta työstä ja mielelläni teen yhteistyötä tämän mietinnön suhteen. Näen tämän mietinnön hyvänä, mutta minulla on jotakin tarkistuksia ja tarkistusehdotuksia, jotka aion lyhyesti tässä mainita. Ensinnäkin on niin, että olen vähän huolestunut tästä suosituksesta A2, tämä Fair Taxpayer-merkki. Mielestäni se ei ole hyvä ehdotus, koska tällaisen merkin antaminen ei ole ymmärrettävä toimenpide, koska verovelvollisille yrityksille on varmistettava verosalaisuus. Tämä saattaa silloin aiheuttaa vaaran siitä, että yritykset lobbaamalla veronviranomaisia voisivat äh, saada jonkinlaista kilpailuetua sitä kautta, että heidät tunnistetaan äh, tällaiseksi oikeudenmukaisesti veronmaksajaksi ilman, että sitä on tarkistettu kunnolla. Ja vaikka siis ajatus taustalla on hyvä, niin mielestäni tämä pitäisi hylätä, koska täytäntöönpano ei ole varmaa. Mitä tulee verotoimenpiteiden pakollista ilmoittamisesta ja myöskin veropäätösten automaattista tiedonvaihdosta, minulle ja ryhmälleni olisi tärkeää se, että nämä tiedot menisivät myöskin komissioon komissiolle, nimittäin kilpailupääosastolle, koska mitä ilmeisimmin tässä ei ole kyse pelkästään verotuksellista kysymyksistä, vaan myöskin mahdollisuudesta saada laitonta valtion tukea. Siksi olisi tarpeen, että komissio saa ne tiedot, joiden avulla se pystyy tarkistamaan, onko kyse laittomasta valion tuesta, eli eh, tion tuesta, eli siis kilpailupääosasto pitäisi ottaa mukaan eh, tiedon saajaksi. Sitten eh, yhtiöveron vajaus arvio komission taholta, suositus A6, mielestäni on ongelmallinen, koska eh, tässä saattaa olla laskennallisia ongelmia. Lisäksi verolainsäädäntö ei ole komission toimivaltuuksissa, jotta tässä on myös legitiimiysvaje, joten me pyydämme, että tämä poistetaan. Mitä tulee yhteisen yhtiöveropohjan käyttöönottoon ECR aikoo myös ehdottaa, että tämä ehdotus poistetaan. Täältä taustalla on se ajatus, että tässä puututaan jäsenvaltioiden ähm, verotusoikeuteen. Tämän sanon äh, ryhmäni puolesta. Pöytäkirjaa merkittäköön, että itse olen toista mieltä. Mielestäni yhteinen yhtiöveropohja on hyvä äh, ehdotus ja nimenomaan tällainen konsolidoitu veropohja ja pakollinen yhteinen veropohja olisi hyvä ja oikein, e, eikä se heikentäisi kansallista verotuksellista itsenäisyyttä, koska tässä on kuitenkin kyse vain veropohjasta eikä veroasteesta. Siksi minä aion tehdä vielä toisen tarkistuksen, nimittäin että tämä erityissääntö, joka auttaisi PK-yrityksiä, poistettaisiin. Mielestäni tämä aiheuttaisi ongelmallisia asioita, jos PK-yritykset jätettäisiin tämän yhtiöveropohjan ulkopuolelle. Komission pitäisi ennemminkin määritellä yhtiöveropohja riittävän yksinkertaisesti niin, että myöskin PK-yritykset voivat sen arvioida edullisesti. Sitten ehdotus, että kilpailupääosastosta tehtäisiin itsenäinen kilpailuvirasto, joka tehtäisiin komission ulkopuolelle, jotta kilpailuoikeudellisen tarkistuksen itsenäisyys vahvistuisi. Tämä on siis tarkistus liittyen suositukseen B2. Sitten me ehdotamme, että poistettaisiin ehdotus C1, uusi lähestymis kansainvälisiin verojärjestelyihin, koska verotus ei ole Euroopan unionin toimivaltuuksissa ja tämä rikkoisi mm, läheisyysperiaatetta. Sen sijaan kyllä voitaisiin toimia niin, että harkitaan toimenpiteitä, jotka ovat, toimivat niitä yrityksiä vastaan, jotka hyödyttävät veroparatiisia. Tämä on suositus C2, ja tässä komissio voisi tarkistaa, että kauppasopimukset valtioiden kanssa, jotka ovat veroparatiiseja, voitaisiin lopettaa, jotta tällä tavoin voitaisiin ehkä painostaa näitä valtioita. Sitten D1 suositukset, niitä emme pidä hyvinä näitä toimenpiteitä, koska tässä on jälleen toimivaltuuskonflikti. Komissio saisi siinä toimivaltuuksia, jotka kuuluvat kansalliselle tasolle. Meidän mielestämme tämä pitäisi jättää mietinnön ulkopuolelle. Ja sitten Meille olisi myös tärkeää, että kaikki ne osat jätettäisiin mietinnöstä pois, jotka eivät koske yhtiöveroa. Esimerkiksi arvonlisäverosta puhutaan tässä usein. Se menee kuitenkin tämän mietinnön, mm, mietinnön soveltamisalueen ulkopuolelle. Mielestäni tämä mietinnön pitäisi keskittyä yhtiöveroon eikä mainita muita verotuksen muotoja, koska tässäkin täytyy huomioida nämä toimivaltakysymykset. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Luke. Ja sitten liberaaliryhmästä mennään esittelijä täällä. Eikä mukaan, kuka mukaan haluaa puheenvuoroa. Sitten McCarthy West. On niitä? Hänkään ei paikalla. Teillä on puheenvuoro. Thank you, um, chairman, and thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijää. varmasti olette tarkistuksestamme nähneet, että tässä on tietty ristiriita tässä asiassa jollekin nämä varsin mm, tärkeitä kysymyksiä tässä konfliktissa. Kaksi avainkysymystä meille, mitä tulee yhtiöverotukseen, on, että yritykset maksavat reilun oman osuutensa veroista ja tämä pitää tapahtua avoimesti ja sen pitää näkyä kansalaisten suuntaan erityisesti niissä maissa, joissa monikansalliset yritykset toimivat ja erityisesti Toinen puoli tässä asiassa on tietenkin toissijaisuusperiaate tai itsemääräämisoikeus. Me yritimme tarkistuksissamme varmistaa, että tämä tasapaino voidaan korjata ja varmistetaan ennen kaikkea se, tai en, ensinnäkin se, että tieto, joka on relevanttia hallitukselle ja kansalaisille, on julkista mahdollisimman selkeästi ja kaikkea muutakin tietoa on saatavilla, vaikka samalla suojellaan täysin hallitusten oikeutta asettaa omat verokantansa mukaan lukien yhtiöverokanta. Olemme nähneet joukon hallituksia jo esimerkiksi Irlannissa jo nyt ottavan uudelleen käyttöön järjestelmiä, jotka sallivat sen, että yhtiöt voivat välttää oman verovelvollisuutensa. On erilaisia keinoja patenttibokseja ja muita käytössä. Minulle avainkysymyksenä tässä asiassa, ja tämä näkyy myös tarkistuksissa, että mitä mekanismeja otakin käyttöön tietyissä maissa ja EU-ssa, niin kaikkien pitää olla tietoisia, mistä on kysymys. Ihmiset voivat nähdä ensisilmauksella, mitä veroja on kerätty ja kuinka paljon veroja ei ole maksettu, jotka muutoin menisivät julkisiin palveluihin ja meillä on tällaisia ehdottuja kysymyksiä myös, mitä tulee hallitusten yksi itsemääräämisoikeuteen. He voivat vähentää yhtiöverotusta, jos haluavat yhtiöverokantoja, tai lisätä niitä, jos pitävät tätä tarpeellisena. Se on todella ehdoton rajalinja meille. Olemme tässä tehneet joukon tarkistuksia ja pyytäisimme esittelijää varmistamaan sen, että todellista keskustelua käydään, kun kehitetään näitä kompromissitarkistuksia, jotta saadaan aikaan sellainen mietintö sitten, josta voimme yhdessä sopia ja sen hyväksyä Parlamentti voi laatia sellaisen asiakirjan, joka saa tukea ei vain parlamentista, vaan saa todellakin tukea myös ihmisiltä, joita me täällä edustamme. Nimittäin kansalaisista on kyse omissa jäsenvaltioissamme. Ja varoittaisin sellaisesta isoja poliittisia ryhmiä, että kokoontuvat yhteen ja tekevät kompromisseja, jotka eivät saa laajaa tukea parlamentista, koska uskon, että se silloin teksti hylättäisiin neuvostossa ja hallitusten toimesta ja, ja ehkä ihan oikeutetusti ja varmastikin kansalaiset se myös sitten hylkäisivät ja tuomitsisivat. Kiitoksia. No next... Kiitoksia seuraavaksi vihreistä. Molly. As is traditional, but it's well... Niin, aivan kuten perinne on, niin minä haluaisin kiittää esittelijä tästä työstä ja erityisesti kaikista niistä hyvistä suhteista, joita hän on hoitanut, ei paitsi ryhmien keskellä, mutta jopa ryhmien sisällä. Hyvin paljon tehtävää oli. Minä haluaisin puhua ensin tästä prosessista ennen kuin menen näihin tarkistusten yksityiskohtiin. Me aloitimme tämän kahdenkeskisillä kokouksilla monien varjo esittelijöiden kanssa jo ennen kesää. Mutta sen jälkeen, kun tämä mietintö tuli, niin meillä ei ole ollut kokouksia varjoesittelijöiden kanssa. Kuitenkin arvostan sitä, että sihteeristö teki näitä kompromissiehdotuksia ja, ja tässä on toimittu kahden suuren ryhmän kesken. Se ei välttämättä vastaa tämän parlamentin henkeä, koska meillä pitäisi olla kompromisseja e, laajemmin mukana ja pienten ryhmien pitäisi erityisesti tällaisessa kysymyksessä olla mukana. Me näemme tarkistuksia. Annelisa juuri mainitsi, että täällä on hyvin paljon tarkistuksia ja hyvin paljon ne ovat siis ryhmiltä itseltään. Näemme, että meillä on jakautuma linjoja kansallisten rajojen mukaan, eikä se ole mitenkään yllättävää, koska tämä on hyvin tällainen ristiriitainen kysymys koko Euroopan unionissa mutta meidän täytyy nyt varmistua siitä, että me kaikki toimimme yhdessä kansalaisten edun mukaan. Nimittäin ainoastaan eh, sillä tavalla me voimme voittaa sen eh, hajota hallitse sodan, jota tässä käydään. Kun maat eh, toisiaan vastaan tällä tavalla kilpailevat veroilla, niin se on asia, jota me emme halua nähdä emmekä me halua, että tällä tavalla epälojaalisti kansalaisia kohtaan eh, toimitaan. Me haluamme siis tasapuolista verotusta. Kilpailun pitäisi tapahtua yhtiöiden välillä tuotteilla ja palveluilla, eikä sillä tavalla, että yhtiöt eh, kamppailisivat eh, siis toisiaan, maat toisiaan vastaan. No sitten mitä meillä tarkistuksissa täällä on? Ensimmäinen asia, joka mietinnöstä puuttuu, on, liittyy näihin suuriin kirjanpito-tilintarkastustoimistoihin. Ne ajavat veronkiertoa, koska se on hyödyllistä juuri näille yrityksille. Se oli taksen mietinnössä, mutta meidän täytyy todella tarkasti, tiukasti tarttua tähän tilintarkastusyritysten toimintaan, meillä on täällä siis tarkistus tehty siitä, missä, missä me haluamme muuttaa monopolikirjan tilinpitoyritysten asemaa. No sitten täällä on hyvin heikkoja ehdotuksia. Meidän ei pidä, pidä suojella kansallisia intressejä, joita hallitukset tukevat, vaan meidän pitäisi olla vielä kunnianhimoisempia että me saisimme CCCTB yhteisen veropohjan toteutettua. Ja me haluamme osoittaa, että me emme pelkästään seuraa komissiota, vaan että me olemme mukana tässä työssä tekemässä, tekemässä tätä työtä ja pitää, pitää huolehtia siitä, että nämä hyvät hankkeet menevät eteenpäin. No sitten ilmiantajat. Tässä valiokuntaa ei, jos sitä valiokuntaa ei olisi, niin me olisimme paljon heikommassa asemassa. Se on hyvä työväline. Meidän täytyy olla tarpeeksi suojaa näille ilmiantajille. Sitä on jo olemassa, mutta sen pitäisi olla vielä vankempaa. No sitten tästä maakohtaisesta raportoinnista. Se on todellinen suuri hyöty mietinnössä. Ja uskon, näyttäisi olevan sellainen kohta, mistä me kaikki olemme samaa mieltä. Ja toivomme nyt, että lisää avoimuutta verotuskysymyksiin parlamentti saa. Meillä on varmastikin varjoesittelijöiden kesken tulossa hyviä kokouksia vielä, ja minä haluaisin, että me palaamme siihen henkeen, jossa hyvin laajoja kompromisseja tehdään. Nimittäin kompromissi ja konsensus, ne eivät ole sama asia. Meidän pitäisi välttää vääriä konsensuksia, koska ne vain huijavat meitä. Thank you very much. Um, Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt EFDDstä Marko Zanni. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän näitä esittelijöitä siitä, että on käynnistetty rakentava vuoropuhelu. Me olemme jo kerran tavanneet eh, nousi esiin tärkeitä asioita keskusteltavaksi, myöskin joitakin tärkeitä kysymyksiä, joista voitaisiin päästä yhteisymmärrykseen, joten lähtökohdat ovat myönteiset. Ainakin omalta osaltani sanon näin. Minä haluaisin nostaa esiin minun mielestäni tärkeimmät kysymykset, jotka haluaisin myöskin mielelläni löytää kompromissitarkistuksista, joista sitten keskustelemme. Ensinnäkin mielestäni nämä kaksi tärkeää kohtaa, jotka on nostettava esiin, on avoimuus ja tämä tänä päivänä on erittäin tärkeää, kun puhutaan tästä ongelmasta, koska erityisesti eh, jos on osallistunut takse eh, valiokunnan työhön, tietää kuinka vaikeaa oli eh, lukea asiakirjoja, saada tietoja tästä aiheesta, joten tällainen yhtenäinen lähestymistapa, sen pitäisi olla se, että keskitytään avoimuuteen. Sitten maakohtainen raportointi, joka on avointa, eh, julkista, ja eh, yritetään löytää sellaiset puitteet, esteet, jotka ovat yksinkertaiset, koska hyvin usein, erityisesti kun on kyse rahoitusmarkkinoiden äh, sääntelystä ja äh, rahoitustietojen julkaisusta suurissa yrityksissä ja pankeissa, niin tämä julkaisu tehdään usein hyvin monimutkaisella tavalla. Äh, maakohtainen julkinen raportointi on erittäin tärkeä, mutta samanaikaisesti tarvitaan yksinkertaiset puitteet, ei vain myöskin ehm, sellaiset, että asiantuntijat voivat niitä lukea, vaan myös ihan tavalliset kansalaiset. Lisäksi pitäisi luoda eh, sellaiset olosuhteet eh, kilpailukyvylle, että että kaikki yritykset voivat toimia Euroopan unionin sisällä, eli vahva ehdotus, joka vahvistaa tätä komission eh, heikkoa eh, er-, ehdotusta yhteistä yhtiöveropohjasta on tärkeää. Meidän on luotava sellaisia olosuhteita ja määritelmiä, jotka ovat yhteisiä kaikille 28 eh, jäsenvaltiolle ja sitten jätetään jonkin verran liikkumavaraa mm, liikkumavaraa eh, valtioille päättää verotusasteesta, mutta yhtiöveropohjan täytyy olla sama niin, että ehm, jolle yritykselle ei ole haitallisempaa toimia jossain valtiossa eh, kuin toisessa. Ja sitten tämä toinen tärkeä ongelma, nimittäin veronkierto. Siinä meillä ei ole koordinointia Euroopassa. Tästäkin näkökulmasta mielestäni on tärkeää ottaa tähän mukaan pyyntö, eh, vaatimus siitä, että meillä olisi julkinen eh, rekisteri eh, yritystiedoista. Tällä hetkellä meillä ei tällaista koordinointia ole, ei ole yhteistä tietokantaa yrityksistä, jotka toimivat Euroopan unionissa, ja kansalliset tietokannat e- eivät usein sovi yhteen. Tietoja on vaikea saada eri valtioista, joten avoin tietokanta Euroopan unionissa on erittäin tärkeä. Asiat, jotka puuttuvat mielestäni eniten tästä mietinnöstä, jonka mainitsimme tarkistuksissa, niin niitä on kaksi. Ensinnäkin pankkien rooli. Tietenkin pankeilla on ollut ja on vieläkin erittäin tärkeä rooli kun on kyse kilpailukyvyn vääristämisestä ja siitä, että otetaan äh, äh, suuria monikansallisia yrityksiä kiertämään verotusta, siirretään voittoja valtiosta toiseen sellaiseen, jossa verotus on alhaisempi. Tässä mietinnössä on myös taksevaliokunnan verotuks, mietinnössä puhutaan hyvin paljon näistä verotus Ähm, asiantuntijoista, neuvonantajista. Tärkeää muistaa, että pitäisi olla niin, että jokainen, tai siis niin, onkin, että jokainen rahoitusvirta tänä päivänä kulkee pankkien kautta, oli kyse sitten laittomaasta tai laillista rahoituksesta. Siksi pankkien täytyy toimia täysin avoimesti Kukaan ei voi enää piilotella rahoja tai väittää niiden alkuperää toiseksi, joten haluaisin vahvistaa tässä pankkien roolia. vielä eräs asia, josta on ehkä vaikea päästä yhteisymmärrykseen, mutta haluan sen mainita. Joka päivä tulee yhä vahvemmin esiin sen, että on ollut ja tänä päivänäkin on ihan selvää poliittista tahtoa joissain jäsenvaltioissa ja eh, joidenkin poliitikkojen osalta, että ei haluta vain ratkaista tätä ongelmaa. joissakin eh, tärkeissä saksalaisissa lehdissä eh, kerrottiin muutama päivä sitten, että jotkut jäsenvaltiot ovat neuvostossa jumittaneet tehokkaat toimet veronkiertoa vastaan. Joten nyt pitäisi sitten nimetä ja syyttää niitä, jotka eivät halua ratkaista tätä ongelmaa. eivät ole sitä halunneet ennen ratkaista, eivätkä nytkään halua, ja haluavat jatkaa toimintaa tällä tavalla, joka ei enää ole kestävää. Ja sitten viimeinen asia, joka liittyy myöskin pankkeihin, on se, että tarvitaan myös suosituksia valvonnasta ja rangaistuksista niille, jotka eivät noudata näitä sääntöjä. Joten voidaan pyytää yhteistä, pitäisi pyytää yhteistä määritelmää veroparatiiseille, mustan listan valtioille. Sitä todellakin tarvitaan. Ja lisäksi meillä pitäisi olla erilaisia rangaistuksia asteittain niille yrityksille ja rahoituslaitoksille, jotka eivät noudata avoimuusvaatimuksia, jotka eivät tee yhteistyötä ja jotka kaikesta huolimatta jatkavat toimintaansa valtioissa, jotka voidaan määritellä mustan listan maiksi. Ja sitten ilminantajista vihreiden kollega sen jo hyvin sanoikin, ilman eh, heitä me emme tänään Euroopan parlamentissa ja koko Euroopassa puhuisi tästä asiasta, joten tarvitsemme ehdotuksen, jotta komissio loisi eurooppalaista lainsäädäntöä, joka vahvasti suojelisi näitä ihmisiä. Äh, italialaisena voin tehdä ehdotuksen. Aina välillä meilläkin on joku laki, jota voidaan pitää parhaana käytänteenä ja tässä meillä on erittäin hyvä laki, joka suojelee henkilöitä, jotka todistavat mafiaa vastaan ja tämän tyyppistä lainsäädäntöä voitaisiin luoda myös näille ihmisille. Kiitoksia. Kiitoksia. ENFstä en näe täällä ketään. Tähän mennessä kukaan paikalla olevista ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Aa, kyllä, herra Fernandes. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää äh, työstä tämän mietinnön kohdalla. Haluaisin puuttua omissa nimissäni ja kollegani nimissä olemme tehneet tarkistuksia tähän mietintöön. Täällä on selkeä puute, jonka olemme huomanneet eri, erilaisissa parlamentin kannanotossa koskien veroparatiiseja. Usein sanomme, että ne pitäisi määritellä objektiivisin kriteerin, niin kuin äsken kollega Zani sanoi aiemmin me olemme, Ramon Haura ja minä olemme tehneet tarkistuksen, että ottaisiin mukaan joukko kriteerejä, joita voitaisiin lainata tai vähentää, mutta ainakin ehdotamme tiettyä mittatikkoa, joka voisi olla hyödyksi, kun määritellään mikä on veroparatiisi. Tässä mielessä otamme mukaan tiettyjä ehdotuksia, ja, jotka vaikka, ajatellaan, se on lainsäädäntö, joka on vähäistä tai jos ei mitään äh, taloudellista toimintaa harjoiteta tai ei osallistuta automaattiseen tiedonvaihtoon, osallistuminen salaisiin verosopimuksiin, se, että puuttuu hallinnollista tai oikeudellista ad hoc yhteistyötä tai että tunnistetaan pankkisalaisuus ja miten suojellaan ilmiantoja ja niin edelleen. Mutta jos joku näistä kohdista jos sitä voitaisiin laajentaa, niin varmasti on tärkeää, että meillä on li- lista kriteereistä, jotta voimme määritellä selkeästi, mikä on esimerkiksi veroparatiisi. Ja on hyvä, että luodaan tällainen ver- eurooppalainen verotunniste, mutta tämä voitaisiin ottaa käyttöön jonkun... ö, viraston toimesta ja se voisi myös hallinnoida verosopimuksia, hallinnoida poistaa rajoitettavaa verotusta ja laadittaisiin tällainen lista veroparatiiseista ja ottaisin huomioon verodirektiivit ja muu lainsäädäntö asiassa. Uskon, että EU-ssa ja parlamentissa me emme voi pettää itse itseämme tässä asiassa ja meidän täytyy tässä mietinnössä todeta, kun tarkistetaan perussopimukset, että parlamentin pitää osallistua lainsäädäntöön verokysymyksen neuvoston kanssa ja neuvosto taas myös täällä valiokunnassa pitäisi alkaa jo keskustella, onko välttämätöntä tehdä päätöksiä verokysymystä yksimielisesti vai ei. Kiitän vielä Anna-Liisa ja koko valiokuntaa tässä tehdystä työstä. Kiitos. Dank. Paljon kiitoksia. Nyt enää vielä puheenvuoropyyntö. Ah, herra Sant. No sitten saatte heti puheenvuoron. Just a short point, Mr. Chairman. Aivan pikku asia. Minä haluaisin ehdottaa, että kun pieni vähemmistö meppejä on sitä mieltä, että, tai heillä on vähän ristiriitaiset tunteet asiasta, me haluamme kaikki avoimuutta, mutta tätä konvergenssia emme välttämättä hyväksy. Mitä tässä sitten on sitten kun me äänestämme näistä kahdesta asiasta, niin jos me haluamme tästä avoimuudesta äänestää, mutta emme tästä konvergenssista e, ja sitten koordinointi, niin mistä sillä koordinoinnilla tarkoitetaan? Jos tarkoitetaan avoimuutta, niin okei, mutta jos se on konvergenssin suhteen, niin sitten e, se on ongelma mutta konseptuaalisesti me haluaisimme näiden käsitteiden välille eron. Se olisi erittäin hyödyllistä. Thank you very much. And now we go. Kiitoksia. Ja nyt palaamme esittelijöihin. Kuka aloittaa nyt? Ludek. Uh, very brief, first of all, I very much appreciate... Arvostan kovasti tätä keskustelua. Tässä otettiin esille monia kysymyksiä ja niistä varmaan tullaan lähipäivinä vielä lisää puhumaan. Minä todellakin tarkoitan sitä, että varjoesittelyiden pitäisi auttaa meitä laatimaan näitä kompromisseja, mutta kun autetaan meitä kompromisseja, niin varjoesittelyiden pitäisi kantaa vastuunsa että hekin ovat näitä kompromisseja, koska kompromissi tarkoittaa sitä, että se on hyväksyttävää suurimmalla osalla ryhmästä. Tämä pitää pitää mielessä ja uskon, että tässä onnistutaan, koska kuten minä sanoin, hyvien kompressien kautta saamme aikaan hyviä mietintöjä eikä satojen tarkistusten äänestämisen jälkeen. Monet asiat, joita täällä on tullut esiin, ovat sellaisia, että tulemme puhumaan niistä lisää. Toivon, että tulemme keskustelemaan ehdotuksista, joka liittyy liittyy sisältökysymyksiin että todisteisiin ja haluamme sellaisen sanamuodon jonka tarpeeksi selkeä. erityisesti liitteiden selkeydelle pitää silloin tukea mietintöä eikä heikentää sitä mitä tulee äh, todistusaineistoon BEPSiä äh, OECD toimi tässä ja mekin olemme tehneet työtä jo yli kaksi vuotta tässä asiassa. Nyt me keskustelemme siitä, miten täytäntöön panemme kaikkea sitä, jolla voidaan taistella veropohjan heikkenemistä ja voittojen siirtämistä vastaan tehokkaasti. Vielä lopuksi odotan mielenkiinnolla tulevaa keskustelua ja toivottavasti mietintö pysyy selkeänä, ymmärrettävänä hyvänä, jotta se saa laajan tuen. Kiitos. Thank you very much. Ludek and now... Kiitoksia Ludek ja sitten Annelies. Thank you. I don't want... Kiitoksia. En halua nyt ennakoida mitään keskustelua, jota käymme sitten varjoesitellen kokouksessa, mutta ehkä olisi hyödyllistä selvittää muutamia asioita, jotka kollegat ovat nostaneet esiin ja arvostan kollegojen kommentteja. Ne ovat olleet erittäin hyödyllisiä. Kiitoksia oikein paljon. Ihan lyhyesti. Herra Luke nosti esiin useita tärkeitä kysymyksiä kysymyksiä ihan vain lyhyesti tästä Fair Taxpayer-merkistä. Ehkä voisimme varmistaa, että tämä täytyy olla vahva prosessi, objektiivinen prosessi. Ehkä voisimme sillä tavoin tehdä tekstistä hyväksyttävämmän. Sitten komission arvio tästä yhtiöverovajauksesta A6. Ongelma, mikä meillä nyt on, että prosessi on jo politisoitu. Ajatus olisi se, että komissiota vaadittaisiin vahvempaa prosessia, sillä tavoin tämä politisointi vähenisi, koska Tällä hetkellä kaikki eivät tätä kunnioita, mutta voimme keskustella tästä enemmän. Sitten komission rooli kansainvälisissä sopimuksissa C1. Kauppasopimukset on katettu C3 lopussa. Tämä asia ehkä on siis jo tekstissä, mutta voimme keskustella tästä. Ja sitten liittyen veroarmahduksiin. Äh, ilmeisesti jäsenvaltiot ja äh, muut toimijat haluavat enemmän selvennystä komissiolta äh, niistä olosuhteista, joissa armahduksia voitaisiin antaa. Minun arvioni olisi se, että tämä ei välttämättä puuttuisi jäsenvaltioiden suverenisuuteen, vaan se ehkä antaisi hiukan vakautta ja hyödyttäisi jäsenvaltioita. Me voimme keskustella tästä liittyen sitten Matin kommentteihin Guesta. Olen samaa mieltä tietenkin kanssa, tässä täytyy olla tasapaino ja avoimuus on erittäin tärkeää. Ja tämä mietintö ei kata vähimmäis- ja enimmäisveroasteista. Ne eivät ole tässä mietinnössä mukana. Ja myös herra Sant nosti tämän esiin, että tässä mietinnössä ei ole yhtään mitään sellaista kohtaa, jossa ehdotetaan minimi- tai maksimiveroastetta, koska kyllä ymmärrän, että tämä on ongelmallinen asia useille kollegoille. Me haluamme kovasti varmistaa, että pienet ryhmät ovat mahdollisimman hyvin mukana tässä. Jotkut kommentit, jota Mollikin teki Tämä osittain johtuu siitä, että meillä on ollut niin paljon eh, tarkistuksia, että prosessin on täytynyt käynnistyä teknisenä, jossa sihteeristö yrittää saada aika vähän järjestystä tähän prosessiin ja että pääsisimme sellaiseen vaiheeseen, että voimme tehdä kompromisseja, mutta eh, emme me halua eh, kompromisseilla saada aikaan mitään vääriä yhteisymmärryksiä, vaan yritämme saada aikaan sellaisen tekstin, että mahdollisimman monet ryhmät voivat sen hyväksyä nämä neljä suurta tilitarkastusyritystä, jotka Molli mainitsi, niin tämä on eräs asia, josta meidän on keskusteltava varjoesittelijöiden kesken ja ehkäpä mahdollisesti jopa täysistunnossa, koska tässä on erilaisia poliittisia näkökantoja. Sitten yhteinen, yhtenäinen yhtiöveropohja, tämä myös edustaja Zanni nosti esiin. Meidän täytyy keskustella tästä esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kesken, koska tällä hetkellä komissio hyväksymässä tällaisen kahden vaiheen lähestymistavan yhteisen yhtenäisen yhtiöveropohjan käyttöönotto. Me haluaisimme nopeamman menettelyn, mutta meidän täytyy luoda sellainen teksti, että komissio ja muutkin toimijat ottavat vakavasti. Sitten näistä ilminantajista Monet ehdotukset ovat selventäviä, helpottavia. Joistain asioista ollaan vähemmän yksimielisiä, esimerkiksi tällaisesta ilminantajien rahastosta. Meidän täytyy keskustella tästä enemmän varjoesittelijöiden kesken. Sitten kysymys avoimuudesta, jonka edustaja Zanni nosti esiin. Se on tälle tälle käytännön sääntöryhmälle annettu, että saataisiin vähän enemmän avoimuutta siellä. Se olisi hyvä. Olen lukenut joitakin heidän asiakirjojaan, nekin ovat sitä mieltä. Joten meidän pitäisi saada vähän enemmän tietoa teiltä tästä yritysrekisteriajatuksesta, miten se toimisi. Se olisi varmaan hyödyllistä, että saisimme äh, paremman näkemyksen siitä, mitä ehdotatte. Äh, pankkien rooli löytyy tästä tekstistä rahanpesun vastaisessa toiminnassa, joten keskustelemme siitäkin varjoesittelijöiden kesken. Ja lopuksi eh, kahden viimeisen puhujan esiin nostamat kysymykset. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä eh, edustaja Fernandes sanoi veroparatiiseista. Eh, tässä on yritetty tunnistaa veroparatiiseja. Useammat kollegat ovat yrittäneet niin tehdä, että meidän on sitä tarkasteltava avain on se, että meidän on mentävä pidemmälle kuin OECD ja ollaan yhtä mieltä täällä parlamentissa siitä, että näin tulee tehdä. Ja lopuksi liittyen herra Shantin eh, ajatuksiin. Tämä mietintö on jo jaettu kolmeen eri osaan, liite, suositukset, koordinointi ja konvergenssi äh, sekä avoimuus, mutta äh, konvergenssissa äh, mietintö ei ota kantaa vähimmäis- tai enimmäisveroasteisiin. Tässä yritetään varmistaa erilaisten menettelyjen konvergenssi, järjestelmien ja määritelmien konvergenssi niin, että kilpailu ei tapahdu takaoven kautta. Tähän suuntaan haluamme mietinnöllä mennä. Toivottavasti kollegat huomioivat tämän ja ottavat nämä asiat huomioon. Mutta kiitoksia näistä kommenteista. Kiitoksia Anneliis. Äänestys on tarkoitus järjestää ensimmäinen joulukuuta. Toivottavasti neuvottelunne ovat menestyksekkäitä täys täysistunto käsittely pitäisi järjestää tammikuussa, mutta ilmeisesti kummatkin esittelijät haluaisivat täysistuntoäänestyksen jo joulukuussa tänä vuonna. Mutta se todellakin tarkoittaa sitä, että ensimmäinen joulukuuta on täällä valiokunnassa äänestettävä, muuten emme voi viedä sitä sitten joulukuun toiseen täysistuntoon Strasbourgissa. Hyvä, joten ryhmien täytyisi nyt ponnistella tämän valmistelussa. Ja nyt sitten menemme suoraan, jos Silvi Gularvaan on valmis, kohtaan seitsemän esityslistallamme. EUn rooli kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja elimissä. Meidän esittelijämme on Silvi Goulard. Ja minulla on kunnia antaa hänelle nyt puheenvuoron. Ole hyvä Silvi. From you. Um, <clears throat> no, thank you so... Kiitos Ah, niin, poen, l- kuitenkin puhun ranskaa, koska meillähän on täällä tulkit. Minä haluaisin kiittää kaikkia teitä, jotka olette tehneet muutoksia, tarkistuksia, jotka ovat vaivautuneet eh, tekemään tarkistuksia, varjoesittelijät tai ketkä tahansa muut. Eh, meillä on 177 tarkistusta ja meillä on monia kokouksia varjoesittelijöiden kanssa suunnitteilla esimerkiksi huomenna yksi, jossa käsittelemme kompromisseja. Minulla on neljä kommenttia ja yksi johtopäätö, johtopäätös. Ensimmäinen koskee tätä tarkistusten jättöaikaa. Komissio on tehnyt tekstin, lainsäädäntötekstin, joka on artiklan 138 perusteella laadittu ja se liittyy nimenomaan euroalueeseen. Mutta joka tapauksessa meidän täytyy siitä se muistaa. Jotkut tarkistukset olivat sitä vastaan, että tämä komission maininta olisi täällä tekstissä, mutta meidän täytyy nyt etsiä konsensusta mutta kuitenkin on ihan hyvä mainita, että komissio tekee työtä, olipa siitä mitä mieltä tahansa. No sitten tämä avoimuus ja läpinäkyvyys. Meillä on kollegoilta tullut ehdotuksia, jotka ovat tasolta vähän erilaisia. Sven Giegold meni kaikkein pisimmälle ehdotuksissaan. Mehän olemme kaikki sitä mieltä, että läpinäkyvyyttä pitää parantaa ja mikä sitten käytännössä olisi helpointa, eh, on, pitääkö olla oma lausuntoa, pitäisikö mennä näihin eh, detaljeihin syvemmälle. Me, tätä me kuitenkin tulemme käsittelemään vielä kokouksissamme. Erät tarkistukset tähtäävät siihen, että erät eh, organisaatiot eivät ole oikein paikallaan, mitä tulee avoimuuteen, palkansaajiin ja kuluttajiin nähden. Tähänkin ihan hyvin voitaisiin tehdä tarkistuksia minunkin mielestäni. Muistutan kuitenkin, että Mario Draghi, kun hän tuli viimeksi tänne luoksemme, niin hän erässä vastauksessaan puhui, puhui EKPn Mm, tietystä avoimuudesta Baselin komitean suhteen. Ja tässä nyt on hyvin pragmaattisesti lähestyttävä tätä tekstiä ja katsottava, mitä parannuksia voidaan tehdä ilman, että suuria muutoksia tulee. Jos toimielimet ovat samaa mieltä, niin sehän on paras mahdollinen, hyvä mahdollinen tapa edetä, jotta tilanne paranee. No sitten tämä accountability kappale. Miten saataisiin vähän tarkempia ehdotuksia kuin ensimmäisessä vaiheessa? Minusta tuntuu, että ryhmien välillä on syntymässä konsensusta tästä kysymyksestä ainakin komission, EKPn kanssa, mutta ehkä muidenkin tahojen kanssa, myös ESMAn kanssa – Meillä on hyvin paljon uusia instituutioita, jotka ovat kehittyneet viiden kuuden viime vuoden aikana ja on tarkoitus käydä vähän parempaa dialogia niiden kanssa ja luoda sellaiset käytännölliset rakenteet, jotta saamme vähän enemmän muodollisemmat yhteydet syntymään. Sitten täällä on asia, miten jäsenvaltiot ovat edustettuina G20 ja FSBssä esimerkiksi. Miten voidaan ponnistella sen eteen, että, että nämä maat pitävät sanansa lojaalista kilpailusta ja kaikki, kaikkiin suuntiin? Vähän toisin kuin mitä komissio on tehnyt, tämä on ehkä sellainen kysymys, jossa edetään parhaiten niiden askelten kautta, jota on tehty viime aikoina. Esimerkiksi pankkiunionin kohdalla on tapahtunut edistystä, meillä on yhteistä lainsäädäntöä ja meillä on elimiä, jotka on yhdessä eh, luotu ja riippumatta mitä kautta ne on, ne on tehty, niin miten me voisimme toimia niin, että Euroopan näkemykset heijastuisivat yhtenäisinä mm, ulkopuolelle. Minä olin Washingtonissa syyskuun lopulla mm, ja siellä kun keskustelin ihmisten kanssa, niin ihmittelin ne näitä mm, konvergenssiasioista, yhtenäväisyyksiä, joita meillä oli. Ei he amerikkalaisia ei amerikkalaisia pidä idealisoida tässä, mutta vaikutti siltä, että he ovat nimenomaan pyytämässä enemmän tätä yhteistä toimintaa myöskin kongressissa. Ja kongressin sisällä tuntuu olevan vähän samanlaisia ajatuksia kuin meillä. Pitää keskustella asiantuntijoiden kanssa, mutta kuitenkaan lainsäätäjältä ei pidä viedä valtaa. Amerikassa on monia mm, tahoja, jotka panevat täytäntöön lainsäädäntöä, Todd Frank esimerkiksi, mutta meillä siis on yhteistä pohjaa. T-tipissä ei ole näitä finanssikysymyksiä mukana ja minkälaisia kompensaatiojärjestelmiä ja benchmarkingia onkaan. Mutta joka tapauksessa meillä nyt on mahdollisuus viedä näitä asioita eteenpäin yhdessä amerikkalaisten kanssa – Tässähän on kuitenkin kysymyksessä kaksi tahoa, jotka ovat hyvin merkittäviä rahoitusmarkkinoiden toimijoita. Miten sitten komissio tekee, miten tässä voitaisiin käytännössä mennä eteenpäin ilman, että keksitään mitään sitovia, sitovia sääntöjä. Ja kaiken tähän perusteen minä olen itse tehnyt omia tarkistuksia. Meidän täytyy tätä koordinaatiota viedä eteenpäin ja meidän täytyy varmistaa sitä, että kaikki ne päätökset, joita Euroopassa tehdään, että niitä puolustetaan sitten Euroopan ulkopuolella. Meidän täytyy välttää sellaista mm, tilannetta, jossa eräät maat esiintyvät Euroopan ulkopuolella toisin kuin mitä ovat täällä esiintyneet. Meillä kaikilla on Kaikkien etujen mukaista on se, että panemme täytäntöön sen, mitä on suunniteltu. Esimerkiksi Baselin komitea, e, siihen hän e, vaikuttaa tietenkin pankkiunionin syntyminen kaikkein eniten. Nämä ovat siis nyt vain teille tiedoksi. Minä en käy arvailemaan, mitä varjoesittelijöiden kanssa tulemme tekemään. Me katsomme kuitenkin tarkistuksia. Minä haluan tehdä työtä mahdollisimman laajan kompromissin eteen. Onhan ihmisiä myös, jotka eivät halua, että Euroopan yhteinen kanta, että sen ei ole syytäkään vahvistua Euroopan ulkopuolelle. Se on ihan yksi näkökanta, mutta kuitenkin joka tapauksessa konstruktiivisesti toimitaan. Merci bien, no- Kiitoksia Silvi ja jatkamme seuraavaksi Sirpa, joka on EPP-ryhmän varjoesittelijä. <clears throat> Once again I would like to <clears throat> uh, thank... Kiitoksia. Haluaisin kiittää Silviitä jälleen erittäin hyvästä yhteistyöstä. paljon älyllistä kapasiteettia ja hän on tätä käyttänyt tässä työssä ja tämä selvästi osoittaa, näkyy analyyseissä tarkistuksessa myös sinun luokittelus, luokittelusi kuvaa hyvin näitä aiheita, joista me puhumme. Ja näin tarkistukset ja ajattelu kulkevat oikeaan suuntaan. Niin kuin kuulin sinun sanovan, mielestäni tämä ensimmäinen prioriteetti on, että lisätään avoimuutta, vastuullisuutta, johdonmukaisuutta, oikeudellisuutta toiminnassa. Ja ilmeisesti yleistä tahtoa ja ymmärrystä näistä asioista löytyy. Sitten toinen seikka tietysti, miten rohkea voit olla tällaisissa vaatimuksissa, kun pyydetään suurempaa EU-johdonmukaisuutta e ja tällaista yhtä ainoaa toimipaikkaa. Tässä on selkeitä poliittisia jakolinjoja täällä parlamentissa ja tästä meidän sitten täytyy keskuudessamme päättää, mikäli ne valitaan. Mutta pelkään hiukan kuitenkin sellaista, että jos yritetään liian tasapainosta suhtautumista saada aikaan, tämä sano, tarkoittaa sitä, että sanomme jotakin ihan kaikesta ja yritämme löytää balanssin jäsenvaltioiden ja EU-toimivaltuuksien välillä ja silloin eh, emme ehkä kovinkaan pitkälle pääse, joten rohkaisisin tässä vain ta- esittelijämme toimimaan rohkeasti näissä kysymyksissä ja ottaa huomioon nämä kannatko löytyvät tarkistuksesta. Tämä on tärkeä kysymys, ei vain paremman sääntelyn kannalta, vaan myös ajatellen EUn kilpailukykyä ja meidän yritystemme asemaa maailmassa. Tämä ei ole mikään pikkuseikka siis. Eikä tämä ole pelkkää akateemista keskustelua siitä, mikä sinun kantasi nyt sattuu olemaan EUn integraatiosta. Tämä on isompi kysymys. Miten me hallinnoimme omat kannanottomme, miten otamme huomioon kilpailukykymme, kasvumme, maailman kontekstissa ja miten me sitten myös luomme parempaa sääntelyä ja vältämme tällaisia kaksinaistandardeja, joita on USA esimerkiksi ollut. Sitten haluaisin rohkaista sinua ottamaan huomioon tarkistukset ja parlamentin vahvan roolin. Erityisesti tässä pitää korostaa se, tällaista esipoliittista ajattelua ja ohjeistusta. Tartun vain muutamiin esimerkkeihin, jotka tule, ovat ajankohtaisia. Puhuisin vaikka varjopankkitoimista. Aiommeko tehdä jotakin tälle asialle? Haluammeko me poliitikkoina todeta, että niin, tämä on sellainen asia, joka meidän pitää ottaa huomioon ja sitten crowdfunding, joukkorahoitus, kaikkihan sitä kovasti tykkäävät, mutta asia on niin, että jos ei ole reiluja kunnollisia sääntelyehdotuksia, joku sitten kyllä tässä ennemmin tai myöhemmin saa siipensä ja aika pahastikin. Onko meillä poliittista kykyä viedä asiaa eteenpäin, eikä vain täällä EU-ssa, vaan kansainvälisissä yhteyksissä myös. Sitten teknisempi aspekti, tämä tietysti liittyy OECDn BEPS suosituksiin koskien veropohjan rapautumista ja voitteen siirtoa. Aiommeko toimia samassa viitekehyksessä esimerkiksi IRFSn kohdalla? Kaikkialla maailmassa aiomme kehittää erityyppisiä järjestelmiä ja luoda tällaista päällekkäisyyttä. Ja sitten nämä hylätyt omaisuuserät, joista myös on ollut kyse. Sitten siis kunnianhimoinen johdonmukainen linja muistaen se, että tässä on kyse kilpailukyvystä EU-ssa myös ja meidän täytyisi ottaa huomioon ra- rahoitusmarkkinalainsäädäntö, mutta myös standardien luominen, koska tätä kautta asetetaan ennakkotapauksia. Ja sitten tarvitaan myös epävirallisia toimielimiä, instituutioita, koska G7, G20-tyyppiset tahot ovat varsin tärkeitä agendan laatimisessa siinä, mitä mekin täällä päätämme. Ja sitten talouspolitiikka yleisesti ottaen on oma tapauksensa ja sanoisin, että tässä avoimuus on ihan ensimmäinen painopiste ja muut sitten liittyvät johdonmukaisuuteen ja yhden, yhdessä rintamassa pysymiseen. Kiitoksia. Kiitoksia Sirpa ja sitten SND-ryhmästä Matti Delvaux. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ranskaa Minäkin haluaisin kiittää Silvi Guladia ja onnitella häntä tästä mietinnöstä, mutta nimenomaan siitä kaikki mukaan ottavasta tavasta, jolla hän on toiminut. Viesti, joka tässä mietinnössä nyt halutaan lähettää toimielimille ja jäsenvaltioille, on, että me haluamme lisää eh, läpinäkyvyyttä vastuullisuutta sekä euroalueella että koko unionissa. Ja on hyvin tärkeää, että tämä viesti nyt sitten saa taakseen hyvin laajan enemmistön parlamentissamme. miten parlamentin rooli ja vastuullisuus ja, ja kaikki tämä, mikä tämä yleiskuva ja nämä roolit ovat, niin siinähän on jo nyansseja. Me haluaisimme tällaisen pakollisen avoimuusrekisterin ja, ja avoimuudesta on tässä on kysymys, mutta, mutta tässä saattaa käydä niin, että ihmisten eteen tuodaan aivan liikaa informaatiota ja heidät hukutetaan siihen. Meidän täytyy huolehtia siitä, että asiantuntijuutta on myös työntekijöiden, kansalaisten, kansalaisjärjestöjen puolella, jotka ovat siis, jotka tekevät yhteistyötä kuluttajien kanssa. Mitä sitten euroryhmän ja unionin edustukseen tulee, niin siellä on hyvin paljon eroja nähtävissä me haluamme tietenkin meidän ryhmästämme, että esiinnyttäisiin yhtenäisenä yhtenä yksikkönä. No se ei tapahdu kovin äkkiä, mutta meidän täytyisi olla yhtä mieltä siitä, mihin suuntaan nyt lähdetään asiaa kehittämään. On hyvä kysymys, että tämä yhtenäinen yhtenä tahona esiintyminen, pitäisikö täällä joku päivämäärä asetettu sille – unionin ei tarvitse puhua aina yhdellä äänellä, mutta pitäisi antaa se sama viesti kaikilla niillä äänillä, joilla, joilla puhutaan. Ja tässä minua yllättääkin, että onko joku täällä, joka uskoo ihan oikeasti, että että joku maa toimisi aivan yksin Euroopan ulkopuolella USAn suhteen tai Kiinan suhteen. Tämä vähän demagoginen lähestymistapa. Minun mielestäni eh, tässä on aivan, aivan vanhanaikainen ajatus ja meidän täytyy miettiä jatkossakin, miten tässä globaalissa maailmassa eh, toimitaan. Siis kaikki maathan tarvitsevat eh, yhteistyötä, kaikki maat keskenään, jotta me voimme puolustaa arvojamme ja poliittista järjestelmäämme yhtenäisenä. Me tuemme sitä, että eh, perustetaan tällainen kansainvälinen uusi yhteisö, mutta kuitenkin niin, pitää tarkkaan huolehtia siitä, että välimiesmenettelyt eivät ole riitojen tapauksessa yksityisiä, vaan julkisen oikeuden piirissä. Tämä koskee myöskin muita organisaatioita, joissa EU on mukana ja jotka liittyvät rahoitusmaailmaan. Mutta parempi on, että nyt keskitytään näihin järjestöihin, joista on olemassa jo paljon dokumentteja. Keskitymme siihen tässä vaiheessa. Kiitos. Kiitoksia paljon. ECR ei ole täällä vielä, mutta tulee paikalle, joten jatkamme GUE-ryhmästä Miguel Viegas. Ora, bom dia a todos päivää kaikille. Ensinnäkin haluaisin huomauttaa, että mitä tulee kokonaistekstiin, niin me emme voi tämän tekstin analyysiä ehdotuksia täysin tukea, ja tälle on ihan selvä suora syy. Poliittisesti me olemme täysin päinvastaisella puolella kuin äh, mikä tämän mietinnön poliittinen ja taloudellinen ähm, lähestymistapa on. Me ymmärrämme, että rahoitusjärjestelmä on saatava vakaaksi, koska se on tarpeen, äh, jotta äh, hyvinvointi jakautuisi hyvin, mutta meillä on ähm, erimielisyyksiä ja tämä johtuu epävakauden perustuu epävakauden syihin. Meillä on myös ongelmia niiden tapojen suhteen, joilla epävakautta halutaan korjata. Meidän mielestämme epävakaus johtuu rahoitusjärjestelmän yksityistämisestä, joka tehtiin 80-luvulla. Ja ratkaisu tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla julkinen rahoitusjärjestelmän valvonta. Olen pahoillani, jos jotkut eivät ole samaa mieltä kanssani, mutta tämä nyt on meidän mielipiteemme. Ja kyllä, aika tulee osoittamaan, että olemme oikeassa. Me kuitenkin haluamme seurata tämän asian käsittelyä, koska tarvitsemme lisää avoimuutta. Me vahvist, tuemme myös valvontaviranomaisten demokraattisen legitiimyyden vahvistamista. Olemme myös sitä mieltä, että tarvitsemme maailmanlaajuisia sääntöjä avoimuuden suhteen ja sitä, että nämä järjestöt ottavat vastuuta, että käydään vuoropuhelua ähm, äh, demokraattisten instituutioiden kanssa, mutta sitä emme hyväksy, että EU tai euroalue puhuvat yhteen ääneen, tai että täällä sanotaan, että meillä on 28 ääntä, jotka sanovat samaa. Me emme kannata maailmanlaajuista rahoitusinstituutiota, koska sitä kautta päätöksenteko loittonee kansalaisista, vaikka tässä haluttaisinkin ottaa käyttöön menetelmiä ja mekanismeja, jotka sitten mukaan varmistaisivat demokraattisen legitiimiyden, joka kuitenkaan käytännössä ei tule toteutumaan, kuten tiedämme. Ja me olemme sitä mieltä, että tämä ei ole yhteen sopivaa kulttuurillisen, poliittisen ja ideologisen monimuotoisuuden kanssa, joka meillä Euroopan unionissa on. Tämä vastaa paljon enemmän tällaista yhtenäistä ajattelutapaa, ihan kuin olisi vain yksi oikea taloudellinen ja sosiaalinen malli kehitystä varten. Tämä ei ole totta, koska jokaisella valtiolla pitäisi olla mahdollisuus valita tie, joka saattaa olla erilainen kuin muiden tien. Täällä sanotaan, että me puhumme yhdellä äänellä, mutta millä äänellä? Tämä ääni on suuryritysten etujen ääni. Tästä on kyse ja tämän takia meillä on varau, olemme varauksellisia tämän asian suhteen. Sitten halutaan luoda instituutio, joka edustaa Euroopan unionia näillä foorumeilla. Se olisi jälleen sellainen elin, joka taas samat neoliberaalit sanankäteet esittää, jossa on kyse eh, sosiaalivaltion purkamisesta. Me emme eh, voi tätä, halua tätä enää kuulla. Meidän täytyy vahvistaa hyvinvointivaltiota, mutta aivan päinvastoin toimitaan tällä hetkellä. Haluan esittää esimerkin. Me Portugalissa haluamme luoda vasemmistohallituksen erilaiset vasemmistopuolueet tekevät yhteistyötä, jotka ovat siis poliittisesti vasemmalla. Ja me työstämme tällaista poliittista foorumia, jossa on kyse myös siitä, että pysäyttäisimme erilaiset yksityistämisyritykset eh, julkisessa liikenteessä. Tämä on päinvastoin kuin mitä tässä ehdotetaan. Tämä on täysin eh, eurooppalaisen ohjausjakson maakohtais, tällaisia suosituksia vastaan. Tämähän osoittaa, että ei voi olla tällaista yhtenäistä ajattelutapaa, ei voi olla vain yhtä poliittista suuntaa, joka esittää vaatimuksia. Viime vaalithan osoittivat, että Portugalin kansa haluaa nyt perustavanlaatuista muutosta mm, maamme poliittisessa suuntauksessa. Ja nyt teen yhteenvedon. Me emme tarvitse lisäjärjestelmää, joka murentaa ähm, kansallisvaltioiden suverenisuutta ja kansalaisten suverenisuutta. Erityisesti Portugalissa me haluamme äh, oman valtiomme suverenisuutta hyödyntää hankkeessa, mutta emme sellaisessa hankkeessa, jota emme voi tukea. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä meni paljon pidemmälle kuin se, mistä nyt keskustelemme, mutta Silvi kyllä tämän asian sitten selvittää. Vihreistä korvaatko vielä Svenin? No niin, Sven Giegold on tänään Philip Lamberts, mutta vain tänään. Koska et voi korvata häntä jatkuvasti. Ää... Enpä tietenkään, hän on korvaamaton. minulla on ihan tarpeeksi tätä kuin niin persoonoimaan itseäni. Niin aloitan ranskaksi kuitenkin, koska Sven kuitenkin kirjoitti minulle englanniksi, niin jatkan kohta englanniksi. Ensinnäkin yhdestä tarkoituksesta on selvää, että vihreät pikemminkin haluat yhä kiinteämmän yhteisön. Tämähän on varsin, siis haluamme, suhtaudumme tähän vähän federalistisesti EU-ssa ja yhdymme tässä varmastikin vähän esittelijän pyrkimyksen. Tämä on ihan selvä asia, se kannattaa sanoa myös. No kuitenkin integraatio, joka on yhä läheisempää ja tiiviimpää, ei voi tarkoittaa sitä, että samalla laatu heikkenee, mitä tulee demokraattiseen järjestelmämme. Mutta tässä voidaan todeta, että vastakkaista tapahtuu itse asiassa eurokriisin yhteydessä voidaan nähdä, että toimivaltojen siirtyminen siirtymiseen EU-tasolle liittyy ainakin tällainen nimellinen heikkeneminen demokraattisessa valvonnassa. Puhun nimellisestä heikkenemisestä, koska ei nyt myöskään pidä harhauttaa itseään, mitä tulee tämänhetkiseen demokraattiseen valvontaan. Ajatellaan Ranskan kansalliskokousta tässä tietenkin. Ei, ei. Minä haluaisin suoraan sanottuna, että kaikki kansalliset parlamentit voisivat demokraattisella tavalla valvoa yhtä lailla kuin Bundestag-liitto Saksassa Tässähän meillä on mielestäni sellainen esimerkki, jota ei juurikaan täällä Euroopassa muualla seurata. Ajattelen tässä hiljattaista esimerkkiä Bundestagissa, jos edustajat haluavat saada käsiinsä hallituksen äh, asiakirjoja, heillä on tähän oikeus monissa jäsenvaltioissa kuitenkin. Sinun maassa, minun maassa, se pitää kyllä kampailla parlamentissa, jotta yksinkertaisesti edes saa nähdäkseen hallitus, hallitusasiakirjoja. Aika uskomaton juttu, joten ei pidä maalta tätä liian mustavalkoiseksi sanoa kaikki, mitä tapahtuu kansallisella tasolla on hyvin demokraattisesti valvottua. Kaikki mitä Euroopassa tapahtuu ei suinkaan ole. Tähän liittyy paljon harmaan eri sävyjä. Kuitenkin tiedetään, että tämä on todellinen keskustelun aihe. Kyse ei ole vain avoimuudesta, transparenttilusta. En juuri tätä termiä rakasta, mutta äh, te käytitte ranskaksi termiä accountability, vastuullisuus, tilivelvollisuus, koska ainakaan ei ole oikein tälle hyvää ranskassa termiä. Öö, on selvää, että se mitä halutaan on vähentää tällaista tilivelvollisuutta ja se mitä me tässä pyydämme, eh, siis ei voida kertoa mitä tahansa kansainvälisissä yhteyksissä, jos meitä siellä edustetaan eh, ja Euroalta edustetaan. Tässä asiassa on paljonkin tehtävää ja ainakin haluttaisiin vahvistaa tätä puolta tekstissä, joka on nyt aika hyvä ja samoin pyydettäisiin komissiota ja neuvostoa laatima toimielinten välinen sopimus, jotta muodollistettaisiin tapa, jolla valtuutuksia myönnetään komissiolle silloin, kun se edustaa Euroopan unionia tai euroaluetta kansainvälisissä organisaatioissa. Yksi asia, jonka ottaisin esille, on tällainen erityinen kansainvälinen organisaatio, tilin, kansainvälinen tilinpäätös vastuussa oleva elin, siis Tähän nämä päätökset ovat usein varsin poliittisia ja tämä laitos toimii nyt täysin läpinäkymättömällä tavalla. Sillä on todella huomattavat toimivaltuudet. Tässä olemme sitä mieltä, että pitäisi hyötyä tästä mietinnöstä sikäli, että sanottaisiin ainakin, että täytyy hiukan kiristää ruuvia tässä asiassa ja toimia niin, että eurooppalaiset toimielimet ja tahot vaikuttavat tilinpäätöstandardeihin. Sitten kannattaa vielä muistaa yksi kanta, joka mielestäni suurella enemmistöllä troika-mietinnöstä puhun kansainvälistä valtarahastosta, Kun me keskustelemme tästä mietinnöstä silloin, enemmistö oli samaa mieltä siitä, että tarvitaan kansainvälinen mekanismi, joka liittyy valtion velan uudelleenjärjestelyyn. Tämä asia kuuluu täkäläiseen konsensukseen. Haluan Tätä, tästä voitaisiin ehkä tässä yhteydessä muistuttaa. Tässä puhutaan instituutiosta eikä sisällöistä, mutta ehkä olisi hyvä tässä FM, IMF-kohdassa korostaa tätä puolta. Sitten vielä hiukan vaimennan tätä, mitä äsken sanoin. On selvää, että tällä hetkellä, kun jaetaan toimivaltuuksia, EU ei ole kaikki valtias mukaan lukien kysymys, jotka liittyvät kansainvälisiin järjestöihin. Joten jos halutaan, että viesti on vahva, jotta tarpeeksi hienovaraisesti ilmaistaan asioita, joten ei sellaista vaikutelmaa, että tämän yhtenäisen edustuksen kautta toimitaan niin, että EU ja EU toimivat väärinkäyttävät, ottavat itse toimivaltuukset, jotka eivät kuulu heille. Tällä hetkellä jäsenvaltiot ovat vastuussa näistä kysymyksistä. Joskus on ihan hyväkin, että näin on, joten tässä ei ole mitään syytä saada yhtenäistä edustusta aikaan. Toisilla toimivaltuusaloilla taas tarvittaisiin yhteistä edustamista. Lopetan tähän. Olemme tehneet joukon tarkistuksia, jotka olemme tietysti eteenpäin lähettäneet. Ja Sven tulee sitten puolustamaan meidän kantojemme loistokkaasti, en ollenkaan sitä epäile. Voilà. Pas de Ähm, jetzt für... Kiitoksia, eipä ongelmaa. Sitten EFDDstä Marko Zanni. Sinen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää hänen tekemästään työstä. Minä puhun sitten näistä kahdesta kohdasta, joissa meillä on enemmän erimielisyyksiä kun katsotaan lähestymistapojamme. Ensinnäkin se, mitä me voimme tukea ja mistä olemme täysin samaa mieltä, ovat kaksi tärkeää asiaa. Tässä mietinnössä avoimuus aivan selvästi tästä työryhmässä ja eri ryhmässä voidaan varmasti päästä laajasti yhteisymmärrykseen, on todellakin tarpeen, että nämä järjestöt, joilla on ollut ja on niin tärkeä rooli kriisien hallinnassa ja rahoitusmaailmassa, että ne ovat todella avoimia ja sellaisia, että myös kansalaiset voivat niitä ymmärtää. Kansalaiset eivät usein ymmärrä sitä syytä tai tapaa, jolla päätöksiä näissä järjestöissä tehdään. Ja toinen aihe jota tuemme ja josta olemme täysin samaa mieltä, on demokraattinen vastuullisuus. Tästä äh, monet muutkin kollegat ovat mielipiteensä kertoneet. Mm, tässä on tärkeää se, että tässä mietinnössä yritetään äh, äh, antaa Euroopan parlamentille, joka on ainoa Euroopan toimielimistä, joka kansalaiset suoraan ovat valinneet, eh, enemmän valvontaoikeuksia, enemmän eh, mahdollisuuksia valvoa näitä järjestöjä sekä eh, silloin, kun niitä mm, määritellään ja sitten kun, silloin kun päätöksiä tehdään ja sitten kun päätöksiä valvotaan ja tarkistetaan, millaisia päätöksiä on tehty. Nämä ovat ne asiat, joissa varmasti saadaan aikaan hyviä kompromisseja ja vahva Euroopan parlamentin kanta. Asiat, joista olemme vähemmän samaa mieltä, ja joka näkyy myös tarkistuksissamme, on tämä osa, joka liittyy Euroopan unionin yhtenäiseen edustamiseen näissä elimissä poliittisistakin syistä eh, näkökulmamme on erilainen, mutta objektiivinen tosiseikka on se, että tänä päivänä Euroopan unioni ei ole vielä valmis eh, yhtenäiseen edustukseen ja eh, se, että sitä nyt näin ehdotetaan, niin se meidän mielestämme voi olla haitallista. Ja tänä päivänä on tarpeen erityisesti rahoitusalan sääntelyssä ottaa huomioon ne erot, joita tänä päivänä on 28 jäsenvaltiossa. Mielestäni on tarpeen, että jokainen jäsenvaltio voi ylläpitää oman järjestelmänsä erityispiirteitä näiden järjestöjen sisälle, jotka tekevät päätöksiä, joilla voi olla hyvin tärkeitä vaikutuksia eri rahoitusjärjestelmiin. Esimerkki, tänään puhutaan esimerkiksi Financial Stability Boardin päätöksestä, tämä Total Loss Absorbing Capacity, ovat vaatimuksia liittyen lisäpääomaan mm, ja välineitä, jotka liittyvät pääomatappioihin äh, pankeille, jotka ovat äh, järjestelmän kannalta äh, merkittäviä. Tämä malli, jota mm, Financial Stability Board käyttää, äh, haittaa sellaisia pankkeja, jotka perinteis, harjoittavat perinteistä pankkitoimintaa. Italialaiset pankit, myöskin suuret, kuten Intensa Sao Paulo, äh, kun taas äh, ne eivät haittaa sellaisia pankkeja, joiden sijoitukset ovat ehkä riskialttiimpia. Joten meillä pitäisi olla ennemminkin niin, eh, tämä enemmänkin keskittyy eh, sijoituspankkitoimintaan, eh, anglosaksisiin pankkeihin. Mm, näitä eroja on Euroopan unionin sisällä, mutta nämä päätökset, joita tehdään näiden järjestöjen sisällä, niillä voi olla myöskin useita kielteisiä vaikutuksia eri maiden rahoitusjärjestelmään. Ja toinen esimerkki voisi olla tuo keskustelu, jota käydään tällä hetkellä ei vain näiden eh, instituutioiden sisällä, vaan myöskin Euroopan parlamentin sisällä. Eh, pidetäänkö valtion joukko eh, velkakirja valtion obligaatioita riskivapaina vai ei? Vai pitäisikö pyytää ja mitä pitäisi ajatella pankeista, joiden pääoman joukossa on valtion äh, joukkovelkakirjoja. teknisestä näkökulmasta ja kriisi on se osoittanut, että valtion obligaatiot eivät ole nollariski mm, äh, sijoituksia mutta vaikutus eri pankkijärjestelmiin voisi olla valtaisa. Italian pankeissa on 400 miljardin euron arviosta Italian valtion obligaatioita, Tämä johtuu myös poliittista päätöksistä. Politiikka on mm, osittain pakottanut pankit ottamaan näitä välineitä pääomansa, mutta jos mm, sanoisimme nyt sitten, e, että Ähm, tekisi, toimisimme äh, näin, niin silloin yhtäkkiä äh, Italian pankkien pitäisi 200 äh, miljardia ähm, pääomaa kerätä uudelleen, joten näiden yritysten eri etu kysymykset on, näiden järjestön eri etukysymykset on otettava huomioon. Tämä on myös esittelijän näkemys ja joidenkin suurten ryhmien näkemys on se, että siirryttäisiin asteittain kohti yhtenäistä edustamista, mutta mielestäni meidän pitäisi pohtia keskenämme myös näitä asioita, jotka juuri mainitsin. Kiitoksia. Kiitoksia. Muita pyyntöjä ei ole, muilta kollegoilta nyt minulla on yksi pyyntö. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuori saman tien. <clears throat> Thank you very much, uh, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa haluaisin ottaa esille muutaman seikan. Aikaisemmin omassa maassa Romaniassa kuuluin jäsenenä valvonta johtaa komission rahoitusmarkkinakysymyksissä ja tämän jälkeen kuulin äh, finanssivalvontaa viranomaisen toimintaan. Mitä tulee tähän mietintöön, haluaisin sanoa muutaman seikan eurooppalaisista toimielimistä, jotka valvovat tässä esimerkiksi vakuutusalalla, arvopaperialalla tällaista toimintaa on samoin yksityisen eläkkeiden kohdalla. Nämä toimelevat ovat yhdessä kansainvälisiin organisaatioihin. Minun mielestäni tämä on varsinainen sekasotku, kun ajatellaan edustusta, miten nämä, näitä Euroopan toimielimiä edustetaan kansainvälisissä yhteyksissä eri kansainvälisissä järjestöissä. On ESMA, ei jopa e- pankkiviranomaista ja muuta. Ja luonnollisesti Euroopan eh, järjestelmäriskikomitea on myös. Kaikki nämä eurooppalaiset val- tahot valvat rahoitussektoreita eri EU-maissa ja niitä edustetaan eri kansainvälisissä yhteisöissä järjestöissä. Joskus ne eivät edes tiedä, että on monia eurooppalaisia organisaatioita, joilla on edustajia eri kansainvälisissä elimissä. Päällekkäisyyttä edustuksessa on, mitä tulee kansainvälisiin järjestöihin, mutta samanaikaisesti, kun ajatellaan jäsenvaltioita ja mietinnössä vaaditaan eurooppalaisia edustajia kansainvälisiin järjestöihin, jotta jotta ne tekevät yhteistä keskenään ja loisivat globaaleja järjestöt, jotka edustavat EUta eri kansainvälisissä järjestöissä. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että meidän pitää eh, standardoida hyvin kansalliset valvojaviranomaiset jäsenvaltioissa – näin tehdä Euroopan tasolla, koska tällä hetkellä on 28 jäsenvaltiota. Siellä on erilaisia valvontajärjestöjä. Jotkut ovat valvovat arvopereitä, yksityisiä eläkkeitä ja arvopereitä. Joillakin on vain kaksi tai yksi valvojaa näillä kolmella markkinoilla. Niiden edustaminen ESMassa, EIOPassa ja pankkiviranomaisessa ovat täysin erilaisia. Meidän pitää standardoida tätä kaikkea, jos me haluamme yhteisen globaalin valvojaviranomaisen Eurooppaan ja sen pitäisi toimia myös pragmaattisesti, joka saa aikaan hyviä tuloksia. Silloin meidän täytyy pyytää, että jäsenval- valtiolla on yksi tai kaksi tai kolme elintä vain, koska tällä hetkellä, tehän tiedätte, on erilaisia järjestöjä EU-maissa tai järjestö, järjestelytä. Samanaikaisesti meidän pitää standardoida, miten EU-valvontatahoja edustetaan ja miten tämä organisoidaan Frankfurtista päin. Tätä kaikkia kansainvälistä toimintaa ei ole standardoitu, se ei ole selkeää, on päällikkäisyyttä nämä organisaatiot lähettävät edustajia eri kansainvälisiin organisaatioihin, jotka on kyse sitten rahoitusmarkkinoista, yksityisistä eläkkeistä tai arvopaperistä, ja niin edelleen. Tämä, näin meidän täytyy tehdä seuraavassa vaiheessa. Esimerkiksi oma maani Romania 2013 oli kolme valvojatahoa ja ne fuusioitiin yhdessä yössä, vuorokaudessa. Mutta nyt se toimii niin kuin viranomainen, joka valvoo kaikkea kolmea markkina-aluetta, on tietysti kolme varapuheenjohtajaa, mutta mitä synergia, synergiaa ei ole kolmen ö, osan väillä tässä samassa järjestelmässä. On vain yksi presidentti ja kolme varapuheenjohtajaa, ja he tapaavat vain neuvoston tasolla. Tällainen tilanne löytyy myös muista EU-jäsenvaltioista, enkä halua antaa mitään esimerkkejä. Meidän täytyy lopultakin päättää, millä tasolla edu, valvontaviranomaisia edustetaan EU-ssa äh, Frankfurtissa. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Myös kollegamme Fernandes on pyytänyt puheenvuoroa. Eh, vamos, primer lugar... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää ja onnitella Silvi Gularia mietinnöstä minusta. Tämä tarkoittaa huomattavaa edistysaskelta, kun pyritään edistämään ja yhdistämään euroaluetta. Varmastikin edustus IMFssä on yksi kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä. Tässä asiassa viiden puheenjohtajan raportti ottaa myös mukaan tämän yhdenmukaistamisen. on tässä tyytyväinen, mutta samalla pahoittelen sitä, että kolmen puheenjohtajan kanta tai tässä, tästä ei puhuta, koska edustus euroalueella kuuluu euroryhmän puheenjohtajalle. Minun mielestäni euroalueen edustamisen pitäisi kuulua unionin täytäntöönpanevalle elimelle ja siksi se voisi olla komissaari, komissio, joka on vastuussa talousasioista en halua mitenkään toimia tässä puoluepoliittisesti, vaan tämä voisi olla komissaari tai komission puheenjohtaja, ja mielestäni tämä vastuun pitäisi kuulua kuitenkin Euroopan komissiolle eikä euroryhmälle. Joka tapauksessa, mitä tulee IMF-edustukseen, on myös muita monenkeskisiä tahoja, kuten Maailmanpankki ja muita kehityspankkeja, joiden yhteydessä meidän pitäisi myös valita tällaista yhdenmukaista toimintaa ja edustusta kansainvälinen pankki varmasti tässä on kaikkein selkein esimerkki. Uskon, että tämä on tilaisuus sille, että parlamentti voi puhua selkeällä äänellä tästä asiasta. Haluan kiittää esittelijää jo tähän mennessä, tähän mennessä tehdyistä ponnisteluista ja että tästä tulee hyvä teksti. Paljon kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä minulla ei ole, joten sitten eh, minäkin puhun lyhyesti, koska olen tarkistuksia tehnyt. Useissa elimessä minulle nousee esiin se kysymys, onko pääomaosuus ja vastuun eh, ottaminen, eivätkö ne ehkä eh, tässä murru, tämä eroa toisistaan. Tätä pitäisi välttää, jos ne, jotka pääomaa ovat laittaneet, eivät ole niitä, jotka, eivät valvon, jotka valvovat näitä mm, e, elimiä, niin se ei pitkällä aikavälillä toimi. Toivoisin, että esittelijä sanoisi siitäkin jotain. Kiitoksia nyt Silviin. Sagen do you want to say something in the commission or... Haluatteko sanoa jotakin? No minä olen aina iloinen, jos komissio jotakin sanoo. Yleensä puheenjohtaja tekee tämän, mutta jos komissio haluaa puheenvuoron, niin kyllä komissio sen voi saada. Min, uh, in the meantime, uh... Aivan lyhyesti. Sen välillä, kun tämä työasiakirja laadittiin ja tämän päivän keskustelun välillä, niin meillä on komissiosta tullut uusi teksti ulkomaan edustustoille. Me olemme hyvin pitkälti samoilla linjoilla näiden tarkistusten kanssa – meidän mielestämme tämä teksti on yksi osa varapuheenjohtajien täytäntöönpanopaperia. Joten tässä, e, tämä ei ole asia, mitä nyt e, tässä tänään tehdään, mutta sitten kun, kun meillä tämä raha- ja valut, talousunioni on kehittynyt pitemmälle, edust, edust, edustamista täytyy kehittää, yhtenäistä edustamista ja minun mielestäni ne alueet, joilla, jossa toimivaltuus on Euroopan unionilla ja missä euroryhmä omalla äänellään, niin silloin pitäisi olla tämä yksi yhtenäinen edustus. Toimivaltuuksista vielä, niin euroryhmällä on oma asemansa. Minä toivon, että me voimme tehdä tästä vielä yhteistyötä ja me tietenkin luotamme siihen, että Euroopan parlamentti on tässä rinnallamme. Ulkoin, ulkopuolella edustaminen, niin se pitäisi olla voimakkaampaa. Ei ole kysymys, mitä politiikkaa noudatetaan, vaan että miten tehdään se. Parlamentti keskustelee nyt tästä substanssissa. No, me emme ole siitä puhuneet, mutta on kysymys siitä, miten parlamentin ääni kuuluu paremmin. Um Kiitoksia vain eh, huomautukseksi Silvi, koska tässä on kyse oma mietinnöstä eikä lainsäädäntömietinnöstä, niin komissiolle ei pitänyt eh, alun perin antaa puheenvuoroa, koska oma mietintö tarkoittaa sitä, että meillä on aloite ja me olemme siis vapaita toimimaan riippumatta siitä, mitä komissio ajattelee, mutta on tietenkin aika mukava kuulla, mitä komissio ajattelee. Nyt annan esittelijälle puheenvuoron. Monsieur le Président, c'était plus une question Kiitoksia puheenjohtaja. Oikeastaan kyse on pikemminkin kohteliaisuudesta komission edustajien suuntaan, jotka vaivautuivat tulemaan paikalle, eikä kyse ole niinkään missään toimivallasta. Nopeasti vielä kiitokset kaikista huomioista. Otan esille vain joitakin sieltä sun täältä vähän sekavasti, niin Sirpa kilpailukyvystä uskon myös, että tämä on tällainen keino vahvistaa eurooppalaista kilpailukykyä, että me voimme todellakin vaikuttaa näiden tekstien muotoon. Ja sitten herra Zanille sanoisin, yksi huomio vain. Minä en ole sitä mieltä, nämä kaksi esimerkkiä, jotka otitte esille, mitä nyt sanoisin, Ymmärrän kyllä, mitä te tarkoitatte tästä T-lakista ja riskivapaasta painotuksesta, mutta en kuitenkaan ymmärrä hyvin, miten se seikka, että ei järjestäytynyt, on se vahva eurooppalainen ääni, suojelee tällaisia pankkeja, siis TELAC-aloite on tullut esille riippumatta laista ja säännöistä, joita on hyväksytty CDR4 ja muissa teksteissä täällä parlamentissakin. Voin hyvin nähdä, että se, miten painotetaan riskejä, jotka liittyvät valtion velkaan, niin en kyllä ymmärrä, miten se seikka, että on kansallinen päätös asiassa suolisi teitä, no, koska olen sitä mieltä, että meillähän on tässä kyllä sama, sama pyrkimys ja tavoite. Ei kyse ole esittelijän valinnasta, sanotaan, että suostaan tätä tasoa tai toista. Keskustellaan maailmanlaajuista näistä kysymyksistä ja on eurooppalaisia sääntöjä. Jo perussopimuksessa näitä asioita on hyväksytty. Tämä jo liittyy rahoitusmarkkinoiden kehitykseen ja rajojen avautumiseen ja niin edelleen. Minulla on pikemminkin sellainen vaikutelma, että vaikkakin haluaa tiettyjä erityispiirteitä suojella, ja se on ihan oikein, niin ehkä silloinkin kannattaa ryhmittyä yhteen ja puolustaa näitä yhdessä jos ei puolustaa yhdessä, niin silloin se ei anna mitään takeita valtioille, jotka haluaisivat säilyttää ähm, tiettyjä kysymyksiä itselleen voin hyvinkin mielelläni keskustella teidän kanssa, löydän yhteistä pohjaa tässä, mutta en kyllä ymmärrä, miten tämä järjestelmä, joka nyt koska su- suverenisuushan on yhä enemmän teoreettista, miten se nyt tässä suojelisi, mutta tästähän puhutaan sitten vielä varjoesittelyjen kokouksessa ja kahdenkeskisesti, jos vain haluatte. Panin merkille nämä kommentit, ei pidä olla samaa mieltä, uskoa, että kaikki olemme aina samasta mieltä. Meillä on erilaisia sävyjä edustamisesta ja muusta, ja kiitoksia, että kannustitte minua toimimaan vähän yhteisöllisemmin. Vähän näin Filipkin puhui. Mielestäni pitää osoittaa kurinalaisuuteen. Tässä vastaan myös puheenjohtajallemme ja hänen kysymykseensä, joka koski sitä, että tiedetään kuka mistäkin on aina vastuussa. Minä uskon, että Äh, hyvässä mielessä federaalisessa järjestelmässä tiedetään kuka on mistäkin vastuussa ja vastu, vastuuta ei sekoiteta toisinsa. Esimerkiksi minusta äh, IMFssä jäsenvaltiot luovat oikeuksia jäsenvaltiolle ja pohtivat, miten heidän rahojaan käytetään, niin tämän takia pankki pankkisektori ehkä suosi hiukan enemmän sellaista, että olisi yhteinen edustaminen olemassa, vaikkakin kyllä en ymmärrä, mikä etu tähän komissionetukseen liittyy, ja henkilökohtaisesti olen tästä oikeastaan aika samaa mieltäkin, joten suunta, jonka haluamme tässä antaa, on yhtenäisyyden suunta. Jos hiukan pohtii asiaa strategisesti, en ymmärrä, miten Eurooppa voisi jatkossakin säilyttää yhtä paljon paikkoja erilaisissa organisaatioissa todellinen kysymys on, miten lähdetään liikkeelle, miten päädytään lopputulokseen. Olisi hyvä myös päivämääriä. Ja e, olen tässä samalta kollegan kanssa, kun sanoin, että ei kannata hajautua liikaa. Sitten vielä tilinpito standardista, ihan niin kuin varjopankkitoimissa, jonka Sirpa otti esille, niin on joitakin esimerkkejä, vaikkakaan mietinnössä ei ole tarkoitus käsitellä tätä syvällisemmin, mutta joitakin esimerkkejä aiheista, tätä kautta voidaan tätä kautta voidaan saada hiukan realismia mukaan. Olen samaa mieltä tästä monimuotoisuudesta. Täällä puhuttiin valvonta viranomaisten monimuotoisuudesta. Kannattaisi hiukan saada järjestystä kaikkiin näihin valvontaelimiin. On että tämä on varsinainen kun No minä nyt käyttäisin tätä sanaa tässä mietinnössä, mutta olen kyllä aika pitkälti samaa mieltä ainakin tiettyä järkiperäistystä voitaisiin tässä tarvita. Tämä oli tällainen nopea kierros. Me puhumme varjokokouksessa enemmän. Ne, jotka haluavat tähän osallistua, myös muut kuin varjoesittäjät, esimerkiksi herra Fernandes on tehnyt monia mielenkiintoisia tarkistuksia ja rakentavassa hengessä. Olen kaikkien käytettävissä, jotta löydetään yhteinen vahva kanta. Lopettaisin vielä tähän. Aikaisemmalla vaalikaudella monia mietintöjä, joissa käytimme paljon energiaa ja tarmoa, jotta olisimme olleet vahvoja yhtenäisiä parlamentissa, koska aivan erityisesti vastuullisuuskysymyksissä ja muissa tämän tyyppisissä meitä kuullaan vain, jos me toimimme yhdessä yhtenä rintamassa. Ainakin tässä hengessä minä haluaisin tähän asiaan tarttua ja olen tyytyväinen, jos te näette tällaisen mahdollisuuden, että päästään eteenpäin. Näin minäkin tämän asian näin, mutta tämä onnistuu vain, jos tämä mietintö saa laajaa tukea mukaan lukien henkilöiltä, jotka ehkä hiukan epäilevät ja minä kunnioitan kovasti tällaista epäileviäkin kantoja, mutta ehkä voitaisiin saada aikaan tiettyjä parannuksia ja toisella voitaisiin sitten kuitenkin täsmentää, että epäillään tiettyjä valintoja. Sanon vain, että jos me emme ponnistele sen, entä että saataisiin vahvempi eurooppalainen ääni, niin silloin Eurooppa joka ottaa huomioon sosiaalisen mallin ja kilpailukyvyn. Niin jos enää näin olisi, niin maailma ehkä olisi huonommalla tolalla. Ehkä tämä ei vielä riitä, mutta henkilökohtaisesti minä yritän antaa tässä oman panokseni. Kaikki kommentit ovat tervetulleita ja keskiviikkona tapaamme varjoistelujen kanssa ja muiden kanssa voin käydä mielelläni kahdenkeskisiä keskusteluita. Paljon kiitoksia Silvi. Aikataulusta on ajateltu, että 30. marraskuuta tai ensimmäinen joulukuuta meillä olisi äänestys täällä äh, valiokunnassa ja sitten äh, tammikuun täysistunnossa käsiteltäisiin tätä mietintöä. Sitten menemme esityslistan kohtaan kahdeksan suositukset Euroopan komissiolle palvekauppasopimusta koskeviin neuvotteluihin, niin kutsuttu TISA. Meidän esittelijämme on Alessia Maria Moska ja annan teille puheenvuoron. Kiitoksia. Ihan lyhyesti, koska me olemme aiheen jo esitelleetkin tänään eh, käydään ensimmäistä käsittelyä, eh, tarkistusten käsittelyä ennen kuin mennään Äh, näihin tarkistuksiin. Itsessään haluaisin äh, minuutissa päivittää tätä 14 äh, neuvottelukierrosta Tisasta, joka pidettiin 6-13 ja lokakuuta, koska edistystä on tapahtunut nimenomaan niissä asioissa, jotka tätä valiokuntaa koskevat. Esimerkiksi on keskusteltu rahoituspalveluista ja eh, monopolioikeuksista, uusista rahoituspalveluista ja eh, itsesääntelyelimistä. Eh, määräykset, jotka liittyvät avoimuuteen ja luvan antamiseen rahoitusalalla, ovat sellaiset, että niistä keskusteltiin ja osallistujat keskustelivat eri välineistä jotka liittyivät äh, rajat ylittävän, mm, rajat ylittävän ähm, äh, toiminnan osallistumisen. Halusin kertoa tästä, koska on tietenkin hyödyllistä meillekin äh, tietää, missä vaiheessa keskustelut ovat. Mitä sitten tulee niihin ta- näihin tarkistuksiin, joita on esitelty? Jät- tarkistuksia on äh, tehty 73, 13 olen tehnyt itse esittelijänä Ja tarkoituksena on äh, vähän syventää tätä lausuntoluonnosta, jonka jo esittelinkin. Ja sitten on 60 tarkastusta, joista on jo keskusteltu ensimmäisessä varjoesittelijöiden kokouksessa, joten me jo teemme työtä sen suhteen, että voitaisiin tehdä jotakin kompromissitarkistuksia näistä tarkistuksista. Esimerkiksi esimerkiksi on keskitty suuriin suuntaviivoihin, on selvä ero ryhmien välillä kuinka, siitä, kuinka monet haluavat jättää ehdotukseen mukaan rahoituspalvelut tähän TISA-sopimukseen. Toinen tarkistusryhmä liittyy markkinoille pääsyyn. Kolmas tarkistusryhmä liittyy rahoituspalveluiden normatiiviseen lukuun. Toinen ryhmä liittyy TISA-neuvotteluihin ja muihin sopimuksiin VTOssa rahoituspalveluista ja sitten lopuksi halutaan saada johdonmukaisemmat puitteet, jotta voidaan varmistaa rahoituspalvelujen rajat ylittävä tarjonta, e, e, erityisesti vastavuoroisen tunnustamisen kautta. Me olemme siis jo mm, tavanneet Strasbourgissa 28. lokakuuta varjoesittelijöiden kesken. Niin tämä ensimmäinen kokous oli hyödyllinen, jotta voisimme nähdä, miten jatkaa tätä, miten yhteistyöstämme voisi tulla hedelmällistä. Yleinen strategiani on se, ja sen jo aikaisemmin sanoinkin täällä valiokunnassa, että yritämme rajoittaa niitä tarkistuksia, jotka menevät eh, pidemmälle kuin tämän valiokuntan toimivaltuudet. Eh, tämä on siis yleinen lähestymistapana. Kaikki eh, muut tarkistukset tämän suhteen on tehty kymmenen kompromissitarkistusta, joiden tarkoituksena oli ottaa huomioon kaikkien ryhmien ehdotukset. Näitä äh, kompromissitarkistuksia työstämme. Pyysimme e- eri ryhmiä lähettämään meille myös kirjallisesti lisäkommentteja äh, sen lisäksi, mitä jo varjoesittelijän kokouksessa nousi esiin. Ja pyytäisi vieläkin, että lähe Tai sitten meille tarkistuksia ennen huomista niin, että ennen seuraavaa varjoesitellen kokousta on mahdollista eh, saada aikaan mahdollisimman mm, pitkälle vietyjä ehdotuksia. Kaikkien tarkistusten suhteen yritämme niitä vähän lyhentää ja tehdä niistä vähän vähemmän toistoa sisältäviä. Muuta lisättävää minulla ei olekaan. Ja mielelläni kuulen lisää kommentteja varjoesittelijöiltä. Kiitoksia. Mille grazie. Tuhannet kiitokset. Sitten varjoesittelijät EPP-ryhmästä Romana Tons. Thank you. Thank you very much for the floor. Kiitos Rova Moska on ollut hyvin avoin meidän ehdotuksillemme ja me olemme mielestäni löytäneet hyviä kompromisseja lyhyessä ajassa. Ja yleensä nämä ehdotukset, joita on tehty, ovat pääasiassa hyviä, mutta muutamia, muutamia vähän vaikeampiakin on. Meillä ei ole vielä lopullista versiota käsissämme, mutta jonkinlaisia muutoksia varmasti tulee joten tästä vain lyhyesti. Kompromissi A. Tässä on kiinnostava ehdotus, jota me tuemme. Komissio ja teollisuus näkevät kyllä tässä riitojenratkaisussa ongelmia. Sitten kompromissi B. Ensimmäinen osa on vastaan sitä, mitä kahden vuoden aikana on neuvoteltu ja se myöskin on vasta erisuuntainen kuin kompromissi C, jossa todetaan, että ei pitäisi enää kajota tämän sopimuksen rakenteeseen. Sitten edelleen on, että miten EU-sääntöjä sovelletaan EUn ulkopuolella niissä yrityksistä, jotka ovat EUsta. No sitten C ja D yhdessä Tämä on periaatteessa ihan hyvä, mutta täytyy katsoa, miten sanamuoto asettuu. Kompromissi E on oikein, että VTO ossa on sopimus rahoituspalveluista, mutta kuitenkin täällä on sanamuoto, joka on koko tätä kappaleen idea vastaan. F on ihan hyvä, mutta horisontaalisessa luussa tisassa näistä asioista vielä keskustellaan ja tämä tulee sitten sovellettavaksi kaikille sektoreille. Meidän mielestämme tämä on hyvä ajatus. Haluamme pitää sen mukana. Sitten G. Ekonin toimivaltaan kuuluu verotuskysymykset, mutta Intan kollegojen kanssa keskusteltaessa täytyy muistaa, että pitää olla hyvin tarkka näiden kompromissien tekemisen kanssa, koska se voisi aiheuttaa ongelmia. Me voimme pitää tämän, mutta todeta, että Inta sanoo sitten viimeisen sanansa. Kompromissi H ei mene tarpeeksi pitkälle miksi VTO ja rahoituspalvelut, se mitä siitä sanotaan, niin mitä varten sitä pitäisi parantaa. Seuraava kappale ei myöskään ole kovin hyvä. ITP on yleensä sitä vastaan. Kompromissi I. Mandaatista, kun on kysymys ja markkinoille pääsystä – niin ne asiat on jo tehty eh, julkiseksi jo eh, Euroopan parlamentin pyynnöstä. J-kompromissi, kuten sanoin, tämä on Intan luonnoksesta on tehty kopio, joka liittyy päätöslauselmaan TTIPstä. Sitten seuraava meillä ei ole siitä vielä lopullista versiota, mutta toivon, että esittelijä ottaa nyt mukaansa ne ajatukset, jotka meillä on ollut. Paljon kiitoksia. Ja sitten ECR-ryhmän varjoesittelijä Kate Swinburne. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää kovasta työstä kompromissien eteen näiden monien tarkistusten takia. Pyydän anteeksi, että en voinut olla viimeisessä kompromissikokouksessa. Me haluaisin tehdä selväksi, että tuen täysin esittelijän kantaa. Hän yrittää pitää tämän lausunnon äh, rajoittuneena alueisiin, joilla ekonolla on toimivaltuuksia niin, että me todella voimme vaikuttaa Inta-valiokunnan työhön, eikä meitä ohiteta, jos me ylitämme toimivaltuutemme. Kuitenkin on joitakin alueita, joilla voimme saadakaan lisää arvoa lausunnossa, joita laadimme. Aivan erityisesti haluaisin korostaa tämänhetkisiä GATT-säädöksiä, jotka mahdollisivat vakavaraisuusvalvontaa, jos se on tarpeen vakauden säilyttämiseksi ja rahoitusjärjestelmien vakauden takia. Tällä hetkellä sitä sovelletaan vain pieniin, pieneen määrään TISA-kumppaneita. Meidän pitäisi vaatia, että se otetaan mukaan kaikkeen TISassa ja siksi se näkyisi laajemmin VTOssa. Minäkin haluaisin antaa pienen varoituksen, mitä tulee kompromissiin verotuksesta. Tunnustan, että tämä on todella poliittinen painopiste parlamentissa tällä hetkellä. Haluaisin kysyä, pyytää esittelijältä, koska hänellä on henkilökohtaista kokemusta Intasta kuuluuko verotus yleensä tämän tyyppiseen sopimuksen. Minä tuen täysin OECDn BEPS-toimia ja, ja, ja mikä tässä versiossa, joka tekee verotuksessa työtä, verotuksen parissa työtä. En ole varma, että niillä nyt on tässä sijaa tässä mietinnössä tällä kertaa. Kiitos. Thank you very much, Kay. Kiitoksia, Kay. Liberaaliryhmä paikalla, QE-ryhmästä Matt Carthy. Thank you, Chairman, and again thanks to the... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle hänen työstään. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä. On joitakin kompromissitarkistuksia, joita olemme valmiita eh, tukemaan tietyin muutoksin. Eh, on joitakin, joista emme voi olla samaa mieltä, huolimatta siitä, että monet tarkistukset olivat hyvin sovittelevia ja esittelijä on tehnyt kyllä parhaan mahdollisen eh, työn ottaakseen huomioon eri ryhmien tarkistukset, mutta suuria poliittisia erimielisyyksiä on tästä asiasta. Ja kompromissi tai konsensus eh, ei tule onnistumaan. Me tulemme lähettämään teille näkemyksemme kaikista näistä kompromisseista, kuten pyysit, jotta näkisitte sen. Ongelma tässä on ylipäätänsä se lähestymistapa, joka komissio on ottanut kauppaneuvotteluihin ja myöskin tähän TISAan liittyen siitä huolimatta, että tämä on ehkä se väiten keskusteltu julkisesti kun katsotaan kaikkia näitä äh, sopimuksia, niin tämä saattaa silti olla mahdollisesti kaikkein äh, laajin, jos se pannaan äh, TTIPin ja muiden rinnalle, jotka vihdoinkin ovat nyt tulleet julkisen keskustelun kohteeksi. Mielenkiintoista kaikissa näissä kauppaneuvotteluissa, kun ne ovat tulleet julkisen keskustelun kohteeksi, on se, että ne ovat aiheuttaneet valtaisaa huolta kansalaisyhteiskunnassa, kansalaisten kesten, aivan oikein niin mielestäni, e, e, niin paljonkin, e, että monet instituutien sisältä tulevat henkilöt ovat olleet yllättyneitä. Se tapa, millä keskusteluja on käyty, pääosin salassa, pääosin julkisuudelta piil tulossa, vaikka eh, tämä julki, nämä päätökset julkisuuteen vaikuttavatkin, niin eh, rehellisesti sanottuna eh, tällä hetkellä minä en voi tukea mitään, mikä TISAan liittyy, koska se menee täysin toiseen suuntaan kuin mihin Euroopan kansalaiset haluaisivat näitä asioita viedä. Mutta me tulemme katsomaan näitä kompromisseja mahdollisimman rakentavasti ja edistyksellisesti, jotta voitaisiin varmistaa, että tisan haitallisimmat elementit ainakin pystytään välttämään ja että me parlamentissa teemme kaikkemme, jotta varmistettaisiin, että tämä liberalisaatioagenda, joka ihan selvästi tässä näkyy, saadaan mahdollisimman paljon rajattua. Kiitoksia. Ja sitten vihreästä ryhmästä Michel Raimon. Thank you, Chair. We would also like to... Kiitos. Mekin haluaisimme kiittää tästä luonnoksesta ja mm, me voimme mm, tätä kyllä mm, tukea julkisissa palveluksissa ja verotuksessa, mutta täällä on sitten muita asioita. Me olemme Still ja up lausekkeita vastaan. Ja toinen asia sitten on, että me miten rahoituspalveluita lähestytään. Me olemme pahoillamme siitä, että tämä ei ole niin hyvä kuin Ekon teksti T-tipistä. Ja tämä ei varmista sitä markkinoille pääsyä rahointoi, raha, rahastokysymyksissä. Pitäisi ainakin C-tipin tasolla olla tämän teksti, tekstin. Ja sitten tämä sääntelykysymys. Me emme ole tyytyväisiä tähän katsissa käytettyyn versioon. Ainakin sitan tasolla pitäisi olla ja me tulemme nyt sitten lähettämään teille ehdotuksen siitä, miten sitä versio ainakin tulisi katettua. Nämä ovat kaikkein suurimmat huolemme. No- Paljon kiitoksia. Ja nyt sitten EFDDstä Marko Valli. Marko Zanni puhun varjoesittelijä Vallin puolesta, joka pyytää anteeksi. Miss. Anteeksi, sanoo puheenjohtaja. Mm. Niin, hän on siis eri valiokunnassa. Lyhyesti yritän tehdä yhteenvedon siitä, mikä on meidän kantamme. Me emme tue ja pidämme sellaisena niin sitä ei voida hyväksyä. Emme tue siis esittelijän kantaa siitä, että rahoituspalvelut täytyisi täysin vapauttaa. Mielestäni tämä lähestymistapa ei ole hyvä ja se ei ota huomioon sitä, kuinka rahoituspalvelujen vapauttaminen 80-luvulta lähtien Euroopan unionin sisällä on aiheuttanut haittoja teollisuuden purkaminen, joka vieläkin jatkuu useissa valtioissa, työpaikkojen menettäminen ja e, erityisesti epätasa-arvon e, ja äärimmäisen köyhyyden voimakas lisääntyminen. E, nämä ovat tosiseikkoja, jotka näkyvät tänä päivänä ja suuret taloustieteilijät maailmassakin ovat tämän asian nostaneet esiin, joten tämä on kyllä vähän ristiriitaista. Myöskin esittelijän ehdotus, että rahoituspalvelujen vapauttamisesta tehtäisiin TISAN prioriteetti ja eh, eh, otettaisiin mukaan tällaisia standstill-lausekkeita, niin tämä on riista, riidassa tämä rahoitusalan uudistuksen kanssa, jota käydään ei vain Euroopan unionissa, vaan myös G20 vuodesta 2009 lähtien, kun rahoituskriisi räjähti maailmanlaajuisesti mm, tässä vaarana on se, että keskeytetään keskeytyskustelut rahoitusjärjestelmän uudistamisesta, jota käydään täällä Euroopan parlamentissa ja Euroopan instituutioissa tarkoitan pankkien eriyttämisestä ja transaktioveroa. Tämä lähestymistapa on mielestäni ristiriidassa tämän prosessin kanssa. Ja mitkä prioriteetteja meillä sitten on? Lyhyesti nostan esiin viisi tärkeää asiaa. Meille ensinnäkin täytyy välttämättä ylläpitää jäsenvaltioiden oikeus säädellä rahoituspalveluja ja rahoitusalaa. Euroopan parlamentin sisällä on eri näkemyksiä tästä asiasta, joten on erittäin tärkeää, että jäsenvaltioilla on oikeus ja voivat pitää siitä kiinni. Ja sitten meillä pitäisi olla tämmöinen positiivisen listan lähestymistapa, eli mainittaisiin ne palvelut, jotka olisivat tämän sopimuksen alaisina. Me eh, hylkäämme tällaisen eh, kielteisen listan lähestymistavan tai jonkinlaisen sekamuodon. Sitten kuten vihreätkin, me vastustamme kaikkia stand still-lausekkeita tai lausekkeita siitä, että ei voida palata taaksepäin. Ja sitten haluamme välttämättä ex ante vaikutusten arviointin, jonka tekevät avoimella tavalla riippumattomat asiantuntijat niin, että ennen kuin mihinkään toimenpiteisiin ryhdytään, tiedetään millaisia vaikutuksia äh, tällaisella sopimuksella voi olla. Kiitoksia. Ja nyt täällä ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, eikä komissiokaan joten esittelijä voi tehdä yhteenvedon. Niin ihan lyhyesti kiitän kaikkia e, heidän ehdotuksistaan ja yhteistyöstä. On selvää, kuten e, puheenvuoroista on käynyt ilmi, että meillä on peruserimielisyyksiä siitä, pitäisikö rahoituspalvelut ottaa mukaan TISA-sopimukseen, ja tästä asiasta on tietenkin vaikea päästä yhteisymmärrykseen. Kuitenkin, kuten jo varjoesittelijän kokouksessa sanoin, minä ymmärrän ja otan huomioon ne huolet, joita eri ryhmät ovat esittäneet, ja haluaisin, että vaikka olemmekin eri mieltä siitä, pitäisikö rahoituspalvelut ottaa mukaan vai ei, niin kuitenkin voitaisiin tehdä työtä toisten asioiden parissa, niin ja yritän ottaa huomioon kaikki huomiot ja huolenaiheet, joita kollegoilla on ja jossain tapauksessa olen jopa samaa mieltä, joten mielestäni on hyödyllistä, että teemme yhteistyötä Siksipä pyytäisinkin, että ne, jotka eivät ole sitä vielä tehneet, lähettäisivät minulle lisäkommentteja ja huomautuksia huomiseen mennessä, jotta voin tehdä viimeisen muotoilun näille tarkistuksille e, ja sitten ensi viikolla päätämme, milloin olisi seuraava varjoesittelijöiden kokous. Siellä sitten voimme käsitellä tätä lopullista tekstiä, josta voimme, voimme ottaa paremmin kantaa. Olen yrittänyt tässä lausunnossa ylläpitää linjaa, joka voisi olla sellainen, että sitä voitaisiin laajalti tukea, mutta että voitaisiin antaa myös lisäarvoa eh, Inta-valiokunnan työlle nostaa esiin meidän huolenaiheemme, koska minä muistutan siitä, vaikka se ehkä onkin turhaa toistoa, me yritämme tälle lausunnolla Intassa ja Intan mietinnöllä eh, vaikuttamaan tähän eh, neuvotteluprosessiin. Siis tänään ei ole kyse siitä, että sanomme kannatamme vai vastustammeko neuvottelutulosta, vaan eh, nyt olisi tärkeää sanoa, mitä parlamentti haluaa niin, että voimme todella vaikuttaa näihin neuvotteluihin mielestä niin nämä neuvottelut ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin monet muut neuvottelut, jotka ehkä ovat saaneet enemmän mielenkiintoa julkisuudessa osakseen. Kiitoksia. Haluan vain huomauttaa, että äänestys on myöskin ensimmäinen joulukuuta. Inta äänestää 10. joulukuuta, siksipä meillä nyt on vähän aikapaineita, että ajoissa annamme lausuntomme. Ja sitten sitten tästä äänestetään tammikuussa täysistunnossa. Kiitän kaikkia, jotka olivat täällä paikalla aamupäivällä. ja Tapaamme täällä sitten myöhemmin kello kolme.